Well, good afternoon everybody and welcome to... Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa kokoukseemme. Esityslistan hyväksyminen, jolle ei kommentteja ole, niin esityslista hyväksytään. 19.20. tammikuuta 2009 pidetyn kokouksen pöytäkirja, jollei tämän kokouksen loppuun mennessä ole kommentteja, niin pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Tämän päivän kokous menee verkkoon, joten kaikki meistä tulee joko kuuluisia tai sitten päinvastoin, eli kaikki tämä menee verkkoon, joten on hyvä olla tietoinen tästä. Sitten kohta neljä, joka on eläinten suojelu, niiden lopettamisen yhteydessä meidän esittelijämme Hovski on täällä. On tarkoitus keskustella asiantuntijoiden kanssa. Tammikuun keskustelun jälkeen olemme kutsuneet neljä asiantuntijaa keskustelemaan tästä hyvin arkaluontoista asiasta, mukaan lukien rituaaliteurastuksen eri tekijät. Meillä on tunti 40 minuuttia tähän kohtaan käytettävissä ja siksi pyytäisin, että asiantuntijat pitäisivät kiinni 10 minuutin puheajasta niin, että jää tosiaan tarpeeksi aikaa kommentteihin ja kysymyksiin jäseniltä. Haluaisin myös pyytää edustajia tosiaan pyytämään puheenvuoron ennen kuin tämä esitys on, kyseinen esitys on päättynyt niin, että voin sulkea puhelistan ja jakaa puhuja, puheaikoja asianmukaisesti. Asiantuntijat voivat sitten käyttää kolmesta viiteen minuuttiin riippuen siitä, kuinka paljon aikaa meillä on, ja sitten sen jälkeen esittelijä tekee yhteenvedon keskustelusta. Joten nyt haluaisin toivottaa ensiksi tervetulleeksi asiantuntijamme, ensimmäisen asiantuntijan, joka on Rock tohtori Noga, eläinlääkäri. Hän puhuu Euroopan karja- ja lihamyyntiunionin puolesta, European Livestock and Meat Trading Union. Tohtori Noga, oletteko valmis aloittamaan? Of the European Parliament. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Ensin haluaisin kiittää teitä kutsustanne. Toiseksi haluaisin äh, ähm, kertoa itsestäni. Olen Chief Noga, olen Israelin eläinlääkäri ja minulla on tutkinto eh, Milonon yliopiston eläinlääketieteen laitokselta. Olen neuvonantaja karja- ja lihakaupan unionille eläinlääkintäkysymyksissä. Mitä tulee tähän eh, asetusluonnokseen eläinten hyvinvoinnista lopettamisen yhteydessä, minä aion keskittyä eh, seuraaviin asioihin. Aion tarkastaa tarkastella äh, teknisiä ja ekonomisia taloudellisia kysymyksiä, mutta lopuksi teen muutamia henkilökohtaisia kommentteja. Ensinnäkin äh, rituaaliteurastuksen taloudellinen merkitys Euroopan unionissa. Euroopan unionissa on 2009 miljoonaa nautaeläintä ja 72 miljoonaa äh, lammasta teurastetaan joka vuosi. Kai, naudan ja lampaan lihaa tuotetaan tiukkojen eläinlääkintä- ja hygieniasääntöjen mukaan. Ja mit, jos näihin, mitä näihin sääntöihin tulee, niin kaikki äh, liha vastaa samoja standardeja. Kun on kyse sääntöjen noudattamisesta, EUn täytyy vastata myös kuluttajien vaatimuksiin. Euroopan unionissa vaaditaan eläinten lihaa, joka on saatu rituaaliteurastuksesta ilman tainnuttamista. On vaikea arvioida tasan tämän kysynnän määrää. Noin viisi ja puoli miljoonaa ihmistä kuuluu muslimia äh, juutalaisyhteisöihin, jotta näille äh, saataisiin äh, naudan ja lampaan lihaa täytyy 214 000 tonnia eläimiä tappaa, joista vain 14 prosenttia tulee ähm, tästä rituaaliteurastamosta. Jotta voisin selittää tämän, minun täytyy mainita myös, että sama ongelma on siipikarjan tuotannossa. Äh, lihan kulutus äh, muslimi- ja juutalaisyhteisössä näkyy kahdessa äh, tietyssä siihen liittyy kaksi tekijää. Lihan kulutus on yleensä korkeampaa kuin keskiverto väestössä, kahdeksan kertaa suurempaa. Toiseksi nämä uskonnolliset ryhmät käyttävät tiettyjä ruhon osia – Esimerkiksi juutalaisyhteisö käyttää etuneljänneksen osia, mutta ei takaneljänneksen osia. Islamiyhteisö taas toisia ruhon osia. According to the religious right without stunning a naudan ja lampaan eh, lihan tarjonta, joka saadaan siis rituaaliteurastuksessa, on suhteessa uskonnollisten yhteisöjen tarpeisiin. Seuraava kohta liittyy näkyvyyteen ja kustannustehokkuuteen tässä Euroopan parlamentin mietintöluonnoksessa ehdotetaan, että kaikki tuotteet, jotka saataisiin rituaaliteurastuksesta, pitäisi merkitä. Tässä vaiheessa Tällaisen järjestelmän kustannus- ja seuraukset on otettava huomioon. Lyhyen analyysin, jonka minä aion tässä tehdä, perustuu kokemukseen, jonka olen saanut nautasektorin merkintäjärjestelmästä. Lähden siitä olottomuksesta, että kaikki tuotteet, jotka saadaan rituaaliteurastuksesta, pitäisi merkitä. Ja on velvollisuus luoda seurattavuusjärjestelmä teurastuksesta mosta, mosta loppukuluttajaan asti. Ja tähän tarvitaan luotettavaa tietoa. Tämä seurattavuusjärjestelmä kattaa ei vain naudan, lampaan ja siipikarjan tuotteet, jotka eläimiltä, jotka on teurastettu rituaaliteurastuksessa, vaan myös kaikilta muilta eläimiltä. Siis jos eläin, liha ei ole merkitty, niin siellä on jo itsessään merkitys tällainen seurattavuusjärjestelmä voi perustua ainoastaan yksittäisiin eläinten merkintöihin. Yksittäiset elinmerkinnät on olemassa naudottojen suhteen ja lampaillekin on tällaisia merkintöjä, mutta kaikkien lampaiden merkintäjärjestelmä elektronisesti on konsolidoitava Euroopassa on 96 miljoonaa lammasta ja 13 miljoonaa vuotta, mm, mutta mm, tämän seurattavuusjärjestelmän on katettava myös lammastuotteet ja sisäelimelet. On myös välttämätöntä, että tämä seurattavuuden äh, laajennetaan kattamaan myös nautasektori. Tämä on ei pelkästään monimutkaista, vaan tulee myös lisäämään kustannuksia nauta alalla Kustannukset merkinnöistä ovat noin 330 miljoonaa. Ja tätä arvioidaan, että että ylimääräinen kustannus, joka tästä syntyy, on noin 82 miljoonaa eh, euroa. Ja lampasalalla tämä arvioitu eh, kustannuslisä on noin 22 miljoonaa euroa. Tämä eh, tuo noin 104 miljoonaa euroa lisää kustannuksia. Tässä ei ole mukana siipikarja tämä ylimääräinen kustannus ei ole mitenkään vähäinen. Se varmasti tulee tuomaan sivuvaikutuksia. Ensinnäkin se tulee lisäämään lihan hintaa erityisesti, mitä tulee tuotteista, joita tarjotaan erilaisille uskonnollisille yhteisöille. Lisäksi laiton teurastaminen tulee lisääntymään erityisesti lammasalalla ja myös siipikarja-alalla. Ja koko tuotanto EU-ssa kärsisi. Se vaikuttaisi haitallisesti sen imagoon, mutta myös taloudellisesti. Tällainen kehitys olisi myös haitallinen lainsäätäjien viranomaisten ponnisteluille varmistaa, että on olemassa tehokkaat ja yhtenäiset standardit, mitä tulee eläinten hyvinvointiin, julkiseen terveyden ja elintarviketurvallisuuden. Ja puhun tässä nyt siitä, että poistettaisiin riskimateriaali. Tosiseikka on se, että ainoastaan sellaiset teurastamot, jotka ovat jatkuvassa viranomaisvalvonnassa, voivat varmistaa, että standardeja noudatetaan. Siksi toimenpiteiden pitää varmistaa se, että eläimet teurastetaan teurastamoissa eikä niiden ulkopuolella. Toinen sivuvaikutus on se, että tulemme saamaan lisää lihaa, jota tuodaan kolmansista maista. Voiko Euroopan unioni vaatia kolmansilta mailta samanlaisia standardeja? Parhaimmassa til- tilanteessa tässä tulee olemaan osittaista vuoro vastavuoroisuutta ja ainoastaan Euroopan unionin alueella myyty liha tullaan merkittämään. Ja tällä tavoin kolmannet maat saavat uuden taloudellisen edun. Lisäksi alalla mietitään, mitä etua tällaisesta merkinnästä on, mitä tulee eläinten hyvinvointiin lopettamisen yhteydessä. Me emme ole löytäneet mitään tällaista etua ja siksi kehotamme, että keskitytään rituaaliteurastajien kouluttamiseen ja laitteiden käyttöön teurastamoissa. Ehdotettu kiettää tämä tässä on unohdettu teknologinen edistys that international experts are formulating. As a compromise, UC... Kompromissina UECBV kannattaa sitä, että äm, tämä kielto uudistettaisiin vähintään kolme vuotta ennen määräaikaa. Se, silloin on uutta tieteellistä tietoa, jota tällä, tällä hetkellä ei ole, ja se voidaan arvioida sillä välin. Toinen johtopäätös. Ensimmäinen kustannustehokkuusanalyysi osoittaa, että jos merkittäisiin rituaaliteurastettujen eläinten liha, niin se lisäisi tuotantokustannuksia, aiheuttaisi riskejä eläinten hyvinvoinnille ja elintarviketurvallisuudelle, heikentäisi EU-lihan kilpailukykyä eikä parantaisi teurastamojen tasoa. Muunlaiset toimenpiteet kuin merkinnät voivat tuoda parannuksia. Ennen kuin ähm, lopetan puheenvuoroni niin haluaisin kertoa teille henkilökohtaisen mielipiteen. Olen viimeisen kuukauden aikana seurannut tätä asiaa. Äh, olen osallistunut Envin ja Agri-valiokuntien kokoukseen, tavannut parlamentin, komission e, edustajia ja eläin sitten hyvinvoinnin asiantuntijoita ja juutalais- ja muslimiyhteisöjen edustajia. Ö, olen huomannut, että saattaa olla jonkinlaisia ö, väärinkäsityksiä, mitä tulee uskonnollisten siinä yhteisöjen uskonnollisiin periaatteisiin ja tieteellisiin tutkimustuloksiin. Minusta tuntuu, että kumpikin osapuoli politiikka ja uskonto puhuvat täysin erilaista näkökulmasta. Eläinten hyvinvointien puolustajat puhuvat ainoastaan tutkimusten tuloksista, jotka eh, liittyvät eh, tainuttamisen hyöntyihin, ottamatta huomioon muita sosiaalitaloudellisia vaikutuksia. Toisaalta uskonnollisten eh, yhteisön edustajat puhuvat omista säännöistään ja yrittävät selittää, kuinka nämä kunnioittavat eläinten hyvinvointia ja korostavat tarkoittavat myös sitä, että tainnutusmenetelmien käyttö tekee sen, että e, näitä e, eläimiä, tätä lihaa ei voida syödä ja ihan kohta lopetan tämän puheeni. Niin yritän täällä antaa mielipiteen niin neutraalisti kuin voin ja perustuen akateemiseen ja työkokemuksiin sekä elinikäiseen kokemukseen juutalaisyhteisöstä ja sen periaatteista. Ja tämä mahdollistaa minulle sen, että voin ymmärtää uskonnollisten yhteisöjen pelon Euroopassa. Täytyy ymmärtää, että juutalaisyhteisö on vielä olemassa Euroopassa, koska e, noudattavat uskonnollisia sääntöjä, eivätkä ole muuttaneet niitä vuosisatojen aikana. Mahdollisuus nyt vuonna 2009 muuttaa edes pieni sääntö, sitä pidetään uhkana koko perinteille ja elintavalle. He pitävät tällaista ehdotusta todellisena uhkana uskonnolleen. Ja jos avaatte oven näin pienelle muutokselle, niin silloin voidaan muuttaa kaikki uskonnolliset säännöt. Ja Lopuksi haluaisin esittää teille pyytön. Käsitelkää tätä asiaa sekä eh, tieteen että oman kannalta. Kiitoksia mielenkiinnostanne. We'll deal with it with both science and... Me aiomme käsitellä sekä tieteen että oman tunnon valossa asioita. Seuraavaksi sitten eh, tohtori Bruno Fison, joka on Metsin päärabbiini ja myös eläinlääkäri. Haluaisin pyytää, että pysyisitte tosiaan ajassaan vähän paremmin, koska edellinen puhuja yritti oman aikansa kolmella minuutilla. Je sais pas, il marche. Il faut que je recommence, donc il faut once more. No. Voilà, alors je, je répète, merci. Haluaisin ensiksi kiittää siitä, että kutsuitte minut tänne. Olen Bruno Fison, Metsin rabbi ja olen siis myös eläinlääketieteen tohtori, joka selittää hieman läsnäoloani täällä. Pari sanaa kuitenkin englanniksi haluaisin ensiksi kertoa teille, mikä on juutalaisten kanta. Siis teurastus ei voi olla inhimillistä, koska se on julmaa, ja kuitenkin se on välttämättömyys ja sitä on yritettävä äh, toteuttaa niin inhimillisesti kuin mahdollista. Siinä judaismin kanta. Me tietysti haluamme pitää kieltä kiinni eläinten hyvinvoinnista. toraa esimerkiksi pyytää tai kehottaa meitä olemaan äh, tekemättä niin, että eläimet kärsivät. On olemassa koko joukko sellaisia sääntöjä, jotka takaavat eläinten hyvinvoinnin. Ja uhraaja, se joka tekee pahaa eläimelle, hänellä on suuri vastuu. Ja siis se, joka te- suorittaa teuratuksen, hänellä on suuri vastuu siitä, että eläin ei kärsi. Haluaisin sanoa kuitenkin, siis ennen uskonnollista teurastusta, kun esitetään sääntöjä, niin se mielestäni rajoittaa uskonnollista oikeutta on olemassa Euroopan tuomioistuimen päätös, jossa sanotaan, että rituaaliteurastus on välttämätön elementti, jolla voidaan taata eri uskontojen vapaa harjoittaminen. Siis mitä tulee Euroopan ihmisoikeus-yleissopimukseen yleissopimukseen yhdeksänteen pykälään, joten rituaaliteurastus, sehän on riitti ja me, haluamme, me tosiaan pidämme siitä kiinni. Belgian neuvosto on esimerkiksi antanut julkilausuman tai tehnyt päätöksen silloin, kun äh, Ranskan sisäministeri äh, kirjeessä äh, puheenjohtaja Baroselle sanoi, että nämä perusoikeudet ovat Euroopan unionin olennainen osa ja tässä pitää eurooppalaisilla olla kaikki, kaikilla yhteinen pääsy näihin, kuten Lissabonin sopimuksessa sanotaan. Joten asiat ovat hyvin selkeitä. Meidän pitäisi kuitenkin miettiä vähän sitä, mitä tämä rituaaliteurastus, jota kutsumme nimellä sitä on. Siis täytyy, eläinemme täytyy olla täysin terve, eikä siinä saa olla mitään vammoja Siis, siksi, siis tässähän on kysymys tästä tainuttamisesta ennen teurastusta. Ja tässä hieman tekniikkaa, se on tärkeä keskustelun kannalta. Siis on kysymys esimerkiksi, on eläimen paloittelusta kysymys, nämä kaikki sel- elimet ovat sellaisia, jos ne estetään, niin silloin ne tekevät teurastuksen, eivät tee tästä teurastuksesta pätevää. Siis mitä esimerkiksi sisäelimen repimiseen tulee, niin kaikki tämä merkitsee sitä, että tämä teurastus ei ole pätevä. Siis tässä on kysymys hyvin täsmällisestä toiminnasta ja tietysti on oltava hyvin vankka koulutus pohjalla. Miksi tainuttaminen? Sanotaan, että eläimen oltava kuitenkin eh, la souffrance par rapport à la shrita, l'abattage rituel. Je vais... Tajuissaan. Haluaisin selvittää asiaa hieman erilaisten tieteellisten tutkimusten valossa. Puhutaan kuudesta prosentista Euroopan tasolla, kun juutalainen teurastus on 0,0 jotain prosenttia. Mitä herra Dailyin tulee? Deilihän on sellainen tiedemies, jota EFSAn raportissa on lainattu. Ja haluaisin, kun eläimen kaula avataan, Carotide. Cerveau est rapidement mis hors jeu. Kaulavaltimo avataan, niin siinähän siis nollasta viiteen sekuntiin tapahtuu verenpaineen hyvin nopea laskeminen. Ja siis tämä pieni verisuoni, sitä kutsutaan vertebraalisuoneksi, jota ei leikata. Siis mitä EFSAn raporttiin tulee, niin on kysymys siitä, että yhden leikkauksen jälkeen sen äh, kautta kulkeva veri on hyvin, verimäärä on hyvin vähäinen. Important. L'EFSA nous montre un... EFSA osoittaa, että mitä tulee ekg siis äh, filmiin, EEC-hen, siis sanotaan, että tämä on kaikkein vähiten huono, huono tapa todeta, onko eläin tajuissaan. Miksi tämä eläimen tajussa oleminen ja ö, kärsimys ö, yhdistetään. Se tietysti on asia, jota on syytä ajatella. Mitä tähän Dailyin työhön tulee, niin niiden sen perusteella, siis minulla on taulukko edessä, niin voitte varmasti tutustua siihen, kun puhutaan Siis mitä tekniseen pisteeseen tulee, teknisen puoleen tulee, jos puhutaan aivotoiminnan puolittumisesta, ja mitä sitaan tulee, niin siellä on tällainen Captive Bolt, eli käytetään tällaista sähköpistoolia teurastukseen. Mitä tulee vyöhykkeisiin, jotka ovat melkein tasaisia, siis on olemassa joitakin tapauksia, joissa eläin Siis tämä on Begerin työtä, joka EFSassa mainitaan myös. On ollut sellainen tapaus, jossa eläin on, on kulunut 686 sekuntia ennen kuin se on kuollut. Siis ei ole kuitenkaan... Mitä sitten tiedemiehet sanovat kaikesta tästä? On monia tiedemiehiä, jotka todistavat tai joiden todistukset menevät siihen suuntaan, että rituaaliteurastus ja tainuttaminen ovat tavallaan siis se, että eläin tainuttaa sitä ennen, niin siinä on samanlaisesta, tai ne voidaan rinnastaa. Artiklassa 2006 sanotaan, että eläimet eivät ole tietoisia siitä, että niiden kaula leikataan auki vuonna 2004, ja luen tämän englanniksi, sanottiin, että sitateurastus on tuskaton ja inhimillinen eläinten teurastamisen tapa. Siis tiedemiehet ja asiantuntijathan käyvät taistelua, mutta ei haluta, että vaaka kaatuu kumpaankaan suuntaan. Esimerkiksi neurobiologian laboratorion entinen johtaja Pariisissa, hän on sanonut, että – se kanta, jonka jotkut eläinlääketieteellisen komitean jäsenet ovat ottaneet, että tässä on kysymys entistä ajoista, mitä rituaaliteurastukseen tulee, niin siis kaikki tämä perustuu vakavaan tieteeseen. Mitä Ranskan lääketieteellisen akatemian edustajan tulee, niin sanotaan, että se, mikä eläimen hyvinvoinnin kannalta voidaan voittaa silloin, kun eläin tainnutetaan, on hypoteettinen verrattuna oikein suoritettuun rituaaliteurastukseen. Jos ajatellaan koko sitä kärsimystä tai mitä eläin joutuu kärsimään, joten ei ole mielestäni mitään hyötyä siitä, että eläin tainotetaan etukäteen verrattuna siihen rituaaliteurastukseen silloin, kun se on kunnolla tehty. Ja haluaisin esittää viisi kohtaa, jotka ovat meille ongelmia. Ensin mitä tulee tähän poikkeusjärjestelmään. Tässä sanottiin, että yksikään maa ei voi käyttää tällaista tainuttamista Siinä siis on kysymys myös samalla siitä, että uskonnon harjoittaminen, sen vapaus aetaan. Artiklassa neljä sanotaan, että ennakkoehdot, tämä, nämä ovat mm, pakottavia, mutta jokainen maa voi päättää omista poikkeuksista, joten tässä jätetään ovi auki siihen, että e, rituaaliteurastus pikkuhiljaa kielletään Euroopan maissa. Ja tässä se äh, alistetaan esimerkiksi ääri äh, poliittisille virtauksille. Siis on suunniteltu esimerkiksi Siis on sanottu, että äh, ha, ha, pakotetaan tekemään teurastus siten, että eläin seisoo. Mitä EFSAn raporttiin tulee, niin siinähän verrataan teurastusta siten, että eläin seisoo. Weinbergben on vanha laite, ja jota ei edes käytetä enää ö, tehokkaasti. Me käytämme tällaista fakomia Pen, mitä Tämä rituaaliteurastukseen tulee, haluan jatkaa hyvin pikaisesti. Olemme yhtä mieltä siitä, että teurastajia koulutetaan ja siten, että todella otetaan huomioon eläinten hyvinvointi, mitä tulee. Me vastustamme tätä tainuttamista, mitä professori eläisen professorin ja EFSAn kuulemiin asiantuntijoihin tulee, niin ei ole mitään mieltä siinä, että tainnutetaan teurastamisen jälkeen. Siis tämä stigmatisoi sekä juutalaiset että muslimikansaa, mitä kossellihan saantiin tulee. Michel Barnier, maatalousministeri, hän on jo puhunut tästä teemasta. Me olemme erittäin levottomia tästä merkitsemisajatuksesta muslimi- ja juutalaisväestö Euroopassa. Me haluamme tietysti olla mukana rakentamassa tätä upeaa eurooppalaista rakennusta, eikä Euroopasta saa tulla sellainen tila, jossa juutalaiset ja muslimit on suljettu pois, koska ne eivät voi soveltaa perussääntöjään. Ja tämä merkitsemisajatus saattaa nimenomaan johtaa siihen. Kiitos. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi tohtori Abdelkader Arbi, Lyonin imaami. Seuraavaksi teille. Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les membres de la Commission, c'est en mon... Minä puhun omissa nimissäni tänään edessänne, mutta ennen kaikkea muslimineuvoston puheenjohtajan, Ranskan puheenjohtajan nimissä ja myös henkilön, joka edustaa muslimiyhteisöä Alankomaissa. Ensiksi haluaisin kiittää tästä tilaisuudesta tulla kuulluksi ja siitä, että tosiaan kiinnitätte huomiota tähän työhön, joka koskee eläinten hyvinvointia teurastushetkellä. Haluaisin kuitenkin sanoa, että mitä tähän hankkeeseen tulee, niin te, nämä teidän työnnehän ei ole peräisin eilisestä, mutta ette kuitenkaan ole tekijöitä ottaneet huomioon. Haluaisin kuitenkin puhua rituaaliteurastuksen status quoosta. Monet miljoonat Euroopan kansalaiset, ennen kaikkea kuten edellinen puhuja sanoi, niin neljä artikla, siinä ei pelkästään kyseenalaisteta rituaaliteurastusta. Mitä tulee tähän eksistentialistiin, eksistentialistiseen olemassaolon oikeutukseen, niin mielestäni se Euroopan unionissa uhrataan. Haluaisin kuitenkin täsmentää sellaiset kohdat, jotka mielestäni vaikuttavat tähän. Ensiksi jotakin perusajatuksia, jotka koskevat muslimi rituaaliteurastusta. Tämä periaate ei ole pelkästään sellainen, joka se, se on siis periaate, jota euro on kysymys varovaisuusperiaatteessa. Mitä tähän eh, neljäs kohtaan tulee, haluaisin puhua toisestakin periaatteesta, joka koskee Euroopan toimielinten toimintaa. Eh, kysymys on toisarvo, toissijaisuusperiaatteesta. En halua kuitenkaan keskustella siitä ilmapiiristä, joka liittyy tähän keskusteluilmapiiristä, joka liittyy rituaalitarkastukseen. Euroopan unionissahan on olemassa sellaisia dogmaattisia kantoja, jotka ovat islamofobisia. Mitä tulee rituaalitarkastukseen, niin siitä on olemassa useita tekstejä. Esimerkiksi Euroopan neuvoston teksti, sen suosite R jonka ministerit hyväksyivät vuonna 1991. muut eri sopimukset, sopimustekstit, kaikki nämä tekstit, nämähän esimerkiksi sulkevat pois rituaaliteurastuksen äh, siitä sen pakon, että eläin on tainutettava siis motiivit, jotka vaikuttavat tähän poikkeukseen, niin siis näissähän on kysymys uskonnollisista periaatteista, ennen kaikkea uni- Euroopan unionin perusarvoista, jotka on mainittu perusoikeuskirjan kohdassa 10 on kysymys uskonnon vapaudesta, oikeudesta tuoda ilmi, harjoittaa uskontoaan. Haluaisin palata kolmeen uskonnon vapauteen. Siis ja katsella niitä tämän varovaisuusperiaatteen valossa. Siis on olemassa kuitenkin sellaisia epämääräisiä tila, tilanteita, siis kysymys on äh, varovaisuusperiaatteen äh, toteuttamisesta, siis laillisuusperiaatteesta. Islamissa, kuten siis on kielletty siis silloin, kun on kysymys sellaista metsästyksestä, jossa on kysymys ruoan hankkimisesta. Esimerkiksi kaikki siipikarja, joka, johonka on osunut luoti, ja jos tällainen löydetään esimerkiksi selällään ja se syödään, niin silloin on kysymys rikkomuksesta, koska ei tiedetä millä tavalla eläin on kuollut. Mitä tähän varovaisuusperiaatteeseen tulee, kuten olen osoittanut, että se on universaalinen periaate, me vastustamme kaikkea tällaista tainuttamista ennen kuin eläin teurastetaan rituaalisesti. Mitä tulee haluaisin vielä kerran esittää ehdotukseni. Siis on kysymys EFSAsta ja toisesta elimestä, jotka ovat, joiden ulottuvuus on kansainvälinen. Siis on kysymys sellaisesta tieteellisestä tiedosta, jossa sanotaan, että ei ole mitään sellaista tainuttamistapaa, joka sataprosenttisesti takaisi tämän eläimen sen, että eläintä voitaisiin käyttää sen jälkeen ennen kaikkea mitä tulee päätöslausemaan, jota maailmankonferenssin jälkeen annettiin koskien eläinten hyvinvointia. Tämä konferenssi pidettiin EU, Egyptissä ja mielestäni on tärkeää lukea teille yksi johtopäätelmä. Tässä sanotaan, että eläinten hyvinvointia koskevat normit on hyvä, ne on, niitä on sovellettava oikeudenmukaisesti – mitä, ja otettava huomioon eh, ympäristölliset, eh, alueelliset, taloudelliset, kulttuuriset ja uskonnolliset tekijät. Mitä tulee toissijaisuusperiaatteeseen ja artiklaan 4 ja uskonnon vapauteen, vaikuttaa siltä, että subsidiaarisuus, jonka perust, jolle koko Euroopan unioni perustuu, Mitä tulee perusvapauteen ja uskonnolliseen uskonnonvapauteen, niin nehän ovat perusvapauksia. Mitä tulee tähän poikkeuks, poikkeukseen en, ennen teurastusta tainuttamisesta? mitä sitten tulee tästä johdettuun subsidiarisuuteen, joka mainitaan tässä, se mielestäni on täysin Euroopan unionin toimintaperiaatteiden vastaamista koska tässä tapauksessa jäsenvaltiot eivät voi taata uskonnon vapauden kunnioittamista. Mikä auktoriteetti voi päättää kymmenistä miljoonista eurooppalaisista ja niiden, heidän uskonnonvapauden kieltämisestä, jos kaikki jäsenvaltiot yhtäkkiä päättäisivät, että ne eivät haluaisi soveltaa tätä poikkeusta. Mitä tähän rituaaliteurastukseen tulee, on vakuuttunut siitä, että Euroopan Eurooppa-rakennus on jalo aate ja mielestäni ei ole hyväksyttävää se, että eh, ne eurooppalaiset, jotka ovat he valinneet edustajansa tänne, eivät itse olisi todella esustettuina täällä. Mitä tulee kirjallisiin kysymyksiin ja niin edelleen, haluaisin kertoa teille, että olen huolissani edustaja Muskadinin esittämästä kirjallisesta kysymyksestä ja haluaisin mielelläni lukea sen vastauksen, joka siihen annetaan. Parlamentissa vaikuttaa olemaan tämmöinen itsepintymä, jossa puhutaan äh, teurastuksesta julmana ja puhutaan irrationaalisesti eläimen kärsimyksestä. Siis kun puhutaan muslimien rituaaliteurastuksesta. Tässähän on kysymys tietysti spekulaatiosta, joka koskee lukuja, mitä rituaaliterkastukseen teurastukseen tulee. En halua palata niihin asioihin, joita herra Noga jo esitti, mutta tarkistuksen tavoite on mielestäni, siis sen tarkoitus on sekoittaa, aiheuttaa sekannosta kuluttajien keskuudessa. Tällainen merkinnän kieltäminen, jossa puhutaan, joka perustuisi siihen, että eläimet joko tainotetaan tai ei. Siis eläin, jota ei ole tainotettu, siis siinähän puhutaan siis sen eläimen liha ei ole millään tavalla erilainen kuin sellaisen eläimen, jota ei ole tainnutettu. Siis ei ole minkäännäköistä tieteellistä koetta, jota voitaisiin tosiaan esittää, siis tieteellistä näyttöä, jota voitaisiin esittää tukemaan merkintää. Samat säännöt hän pitäisi, niitä pitäisi soveltaa kolmannesta maista tuotuun lihaan. Mitä tähän merkintään tulee? Siis se olisi etninen ja stigmatisoi tosiaan, stigmatisoisi tosiaan äh, näitä väestönryhmiä. Mitä lihantuotantoon tulee ja tämä stigmatisaatiologiikka mielestäni on täysin humanistisen ja demokraattisten perinteiden vastainen, jolle Euroopan unioni perustuu. Hyvät edustajat, sanoisin viimeksi, äh, toivon, että olen jollain tavalla vaatimattomasti edesauttanut teidän työtänne ja olen valmis vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Thank you very much, uh, Dr. Arby. Uh, now I'd... Kiitos, tohtori Arbi. Ja nyt sitten haluaisin antaa puheenvuoron tohtori Michel Kuhatille, joka on Eurogrupin teurastusasiantuntija ja politiikasta vastaava virkailija. Kiitoksia puhemies. Esittelen itse lyhyesti, olen ranskalainen eläinlääkäri, kuten sanoitte, ja olen eh, työskennellyt Euroopan nimelle jo usean vuoden aikana, mutta ennen eh, työskentelin yhdeksän vuotta yhdistyneessä kuningaskunnassa virallisena kunnan eläinlääkärinä ja erityisesti työskentelin eh, teurastamoissa ja minun heti aluksi sanottava, että minä en vastusta me emme vastusta rituaaliteurastusta, vaan vastustamme teurastusta ilman tainnutusta. Ja on tärkeää myös muistaa, että tämä on ongelma, joka menee pidemmälle kuin uskonnolliset kysymykset. Jos otan maa kuten Belgia, niin viimeiset luvut, jotka hallitus antoi, olivat, että vuonna 2005 92 prosenttia lampaista tapettiin ilman tainnutusta, siis 92 prosenttia Mm, se on paljon pienempi äh, kuin, äh, kuin äh, niitä uskonnollinen yhteisö. 20 prosenttia naudoista ja noin 40 prosenttia lampaista. Ranskassa taas tapetaan ilman tainnutusta ja muslimi- ja juutalaisväestö on noin 8 prosenttia väestöstä, joten kyllä tässä on valtaisa ero. No sitten haluaisin kertoa, mikä on tämänhetkinen tilanne uskonnollisessa teurastamisessa maailmanlaajuisesti. Me voimme oppia hyvin paljon myöskin siitä, mitä kollegani sanoivat aikaisemmin. Mikä on tilanne? Meillä on Euroopassa joitakin maita, jotka ovat täysin kieltäneet teurastamisen ilman tainnutusta Norja, Ruotsi ja Sveitsi esimerkiksi. Sitten meillä on, meillä on sellaisia maita, jotka määräävät tainnuttamisen teurastamisen jälkeen, siis heti teurastamisen yhteydessä, kurkun aukileikkaamisen yhteydessä, kuten esimerkiksi Itävallassa ja, ja Virossa. Ja sitten sellaisia maita kuin Tanska ja Suomi, joilla on jotain rajoitettuja toimenpiteitä. Sitten Saksassa on esimerkiksi sellainen tilanne, että tällaisia uskonnollisia rituaalisia teurastuksia saadaan tehdä ainoastaan mm, sellaisille, sellaisille asiakkaille, jotka tällaista lihaa tarvitsevat. Eli ne rajoitetaan ainoastaan tällaisiin tapauksiin. Ja sitten niissä on sellaisia maita, kuten Australia, Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka maailmassa, joilla on tämä kurkun leikkaamisen jälkeinen tainnutus käytössään jo vuosikymmenien ajan. Mutta vielä yllättävää merkittävämpää on se, että on joitakin maita, joilla on uskonnollista, rituaalista teurastamista ja tainnutusta samanaikaisesti, koska täytyy muistaa, että uskonnollinen teurastus ei tarkoita teuratusta ilman tainnutusta. Esimerkiksi Namibia, Siiria, Ruanda, Kenia ja Saudi-Arabia ovat maita, joissa eläimet tainutetaan ennen teurastumusta vaikka teurastaminen on halal äh, lihaa varten. Sellaisia maita on kuten Malaisia, joka tuottaa äh, lihaa Australiasta ja Australiassa liha äh, tuotannossa eläimet tainutetaan aina ensin. Ja sitten sellaisia maita kuin Jordania, erityisesti Prinssalian nostuksen alaisena, on kovin paljon kehitetty näitä ennalta tainuttamisen menetelmiä, mutta nämä ennalta tainuttaminen halal-lihan suhteen tehdään tavalla, joka e, e, ei ole pysyvää. Sitten yhdistyssä kuningaskunnassa ja Euroopassa on olemassa välineitä, ja e, leikkauksen jälkeen tainuttaa. On jo sellaisia teurastamoja, jotka ovat kosher tai, tai teurastavat kosher asiakkaille. Heillä on kurkun leikkaamisen jälkeistä tainnutusta. Sitten on Ranskassa jo yhteisöjä, jotka jo käyttävät tämän tyyppistä jälkitainutusta. Ja sitten on Euroopassa hyvin paljon siipikarja teurastamoja, jotka käyttävät sähköistä tainnutusta ennen teurastamusta. Nyt puhutaanpa siitä, miten miksi eläimet tapetaan ilman tainnutusta? Tietenkin eläimet tapetaan uskonnollisista syistä ilman tainnutusta. Halutaan, että eläimet ovat terveitä ja eläviä teurastuksen aikana. Sitä en mitenkään halua vastustaa. Toinen syy on täysin kaupallinen. Miksi lihateollisuuden kannalta on hyvä tappaa? tappaa ilman tainnutusta. Se on usein nopeampi menetelmä, se on halvempi menetelmä. Mutta erityisesti jos eläintä ei tainnuteta, koko eläin on rituaaliteurastettu, joten on helpompi myydä esimerkiksi sisäelimet, se on tärkeä markkina, mitä tulee muslimikuluttajien, ja niillä on hyvin vähän arvoa muille kuluttajille, joten lihateollisuuden edun mukaista on tapa eläimet tainnuttamatta mm, ihan taloudellisista syistä. Toinen syy on se, että se antaa lihateollisuudelle mahdollisuuden viedä lihaa eri markkinoille, koska eläimet on tapettu ilman tainnutusta. Se mahdollistaa sen, että nämä, tämä liha voidaan viedä myös muille halalmarkkinoille. Ja viimeinen syy on poliittinen. Menneisyydessä selkeästi poliittisia päätöksentekijöitä on painostettu, jotta he eivät puuttuisi uskonnollisiin asioihin. Ja poliitikot usein ovat vähän e, peloissaan uskonnollisten e, päät- tai uskonnollisten virkaa tekevien reaktioista. Jos otan Ranskan esimerkki, monet, e, siellä lihateollisuus on hyvin suuri lopaaja. Tämän tosiseikkojen selvityksen jälkeen haluaisin kysyä, että onko meillä ratkaisua ongelmaamme, koska meillä kaikilla on yhteinen tavoite. Haluamme kaikki edistää eläinten hyvinvointia. Onko meillä siis jokin ratkaisu tähän? Muutamat kollegamme ovat sitä mieltä, että jälkitainnutus ei ole hyväksyttävää. Miksi? Koska se, täällä sanotaan, että se ei ole toimivaa se ei ole toimiva, mutta onko mahdollista tehdä niin? Jälkitainnutuksella on erilaisia etuja. Jälkitainnus tarkoittaa, että eläin tainnutetaan heti sen jälkeen, kun sen veri ryhtyy vuotamaan siis muutamasta sekunnista Australiassa, 20 sekuntiin Etelä-Afrikassa. Mutta tämä minä tietenkään voi uskonnollisten yhteisöjen puolesta puhua, ja varmasti reagoivat siihen, mutta tarkoitus on se, että eläin tulee teurastettavaksi täysin elävänä ja tietoisena e, tajuissaan. Sen, se on tämän e, jälkitainnutuksen e, hyöty. Menettääkö eläin sitten kaiken verensä? On tutkimuksia, joiden mukaisesti jälkitainutettu eläin menettää yhtä paljon verta kuin eläin, jota ei ole tainutettu. Onko tämä sitten toimenpide, joka huomioi eläimen hyvinvoinnin? Tämä ei aiheuta ylimääräistä kipua eläimelle, koska eläin ei muutenkaan enää tunne kipeä. Joka minun mielestäni tämä on tapa tehdä eläimestä tainnuttaa eläin, ja teille se ei muuta mitään, koska eläin on jo tainnutettu. Mitä tämä sitten tarkoittaa kaupallisesti, jos otetaan nautaeläimet? verran valumisaika, siis se aika, kun kurkku leikataan auki ja se siihen asti, kunnes se liha voidaan leikata on useampia minuutteja. Jos käytetään jälkitainnutusta, niin tämä voidaan vähentää 30 sekuntia. Joten kaupasta syytä tämä säästää hyvin paljon aikaa operaattoreilta. Tässä ei siis menetetä rahaa, vaan voitetaan rahaa. Lampailla nopeus on suurin piirtein sama, joten mitään muutosta ei tule. Mm, eläin suojelu- ja työterveyssyistä on paljon parempi teurastaa eläimiä, jotka on tainnutettu, koska eläimet eivät potki. Ja muutamat ranskalaiset operaattorit ovat sanoneet, toimijat ovat sanoneet, että heille on hyvin vaikea nähdä, että en liikkuu kaksi, kolme, neljä minuuttia ennen kuin se on täysin kuollut. Ja miksi tämä on sitten ratkaisu, miksi tämä sopisi uskonnolliselle yhteisölle ja kaupallisille toimijoille? me, ei, ja meille eläin äh, suojelujärjestelmä. Ei tämä tietenkään ole hyvä ratkaisu, mutta se on vähemmän huono ratkaisu, koska se vähentää eläimen kärsimystä niin lyhyeksi kuin mahdollista ja me olemme puhuneet Temple Groundin kanssa, olen puhunut hänen kanssaan ja äh, tohtori Temple Groundin lähetti minulle Ruotsista kirjeen, että tämä äh, jälkitainotus vähentää kärsimysaikaa. Ja miksi tämä voisi sopia sitten poliitikoille? He voisivat olla tyytyväisiä, koska voisimme vihdoinkin lopettaa keskustelut uskonnollisista ja rituaaliteurastuksista. Jos me voisimme tehdä kompromissin tällaista jälkiteurastuksista, jälkitainnutuksesta, niin sitten kaikki voisivat löytää hyväksyttävän ratkaisun. En sano, että kaikki olisivat onnellisia, mutta kaikki voisivat pitää tätä kompromissia hyväksyttävänä. Joten voisimme keskustella muistakin asioista, mutta äh, minusta tuntuu, että nyt meidän täytyy ryhtyä keskustelemaan, mutta en halua sanoa enempää. Äh, haluan vain sanoa, että meillä on mahdollinen ratkaisu nyt jo olemassa. Jotkut... Nyt... Anteeksi. Nyt jo jotkut maat, kuten äh, Etelä-Afrikka ja Eurooppa, ovat äh, ottaneet käyttöön tämän tavan, joten älkää menettäkö tätä mahdollisuutta. Welcome to Joseph. Kiitos. Joseph Doll on tullut tänne. Tervetuloa. Hän on edellinen puheenjohtaja tässä valiokunnassa. Ennen kuin avaan keskustelun, haluaisin hyvin selkeästi sanoa, että emme ole täällä tänään keskustelemassa uskonnollisesta teurastuksesta ja sen eettisistä tekijöistä. Emmekä yritä tuputtaa lakejamme tai sääntöjämme teille, mutta se mistä olemme hyvin tietoisia on, että tässä on kysymys eläinten hyvinvoinnista. Silloin kun eläimiä kasvatetaan ja sitten lähetetään teurastukseen, niin me ihmiset päätämme tosiaan siitä, millä tavalla eläimet teurastetaan. Joten tässä on kysymys keskustelusta siitä, voimmeko löytää tavan edetä. Ja siis kun me uskomme kuitenkin, että jos eläintä ei tainoteta, niin eläin kärsii. Joten meidän pitäisi löytyä, löytää joku puolueeton tällainen, tai, tai siis tapa äh, tainnutukseen ennen teurastusta tai teurastuksen jälkeen. Siis siitähän keskustelusta on tänään iltapäivällä kysymys, mutta ei siitä, että vainotaan mitään uskontoa. Haluan hyvin selkeästi ja kuuluvasti sanoa tämän. Tästä ei ole kysymys. Ihmiset, jotka tuntevat minut, tietävät, että minulla on hyvin vahvat mielipiteet tästä ennen kaikkea eläinten hyvinvoinnin kannalta. Eikä ole tässä mitään tekemistä uskonnon kanssa, vaan on pikemminkin kysymys siitä, millä tavoin teurastamme elinte- eläimiä täällä Euroopassa. Herra Wojciechowski, tehän teette maatalousvaliokunnan puolesta mietinnön, joten puheenvuoro on seuraavaksi teillä. Tak, dziękuję panie przewodniczący. Bardzo krótko, no podejmując się Kiitoksia puheenjohtaja. Kun päätin valmistella tai ryhtyä tämän mietinnön laatimiseen, niin tiesin, ettei tehtävä tule olemaan helppo. Olen törmännyt moniin ongelmiin, joita en todellakaan osannut kaikkia odottaa. Tämä on hyvin vaikea aihe ja haluaisinkin todeta, että tämä mietinnön valmistelussa olen käsitellyt tätä tematiikkaa monelta eri kannoilta, mutta myöskin siltä kannalta, että kunnioittaisimme uskonnollisia yhteisöjä, joiden edustajia tänään täällä on paikalla, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta tätä aihetta kohtaan, niin juutalais- kuin muslimiyhteisöt. Haluaisin todeta hyvin selkeästi, että komission ehdotus eivätkä parlamentin ehdotukset, kuten esittelijä jo toi esiin, niiden tarkoituksena ei ole kieltää mitään uskonnollisia oikeuksia liittyen teurastamiseen. Tämänkaltainen rituaaliteurastaminen tulee olemaan jatkossakin mahdollista. Se on mahdollista myöskin Puolan lainsäädännön valossa. Me emme siis keskustele siitä, kielletäänkö tai ei rituaaliteurastaminen, vaan tarkoitus on päästä kompromissiin, koska me tiedämme, että on lukuisia yhteisöjä, piirejä, henkilöitä, jotka haluaisivat saada aikaan tiettyjä kieltoja, mutta me emme voi puhua mistään suvaitsemattomuudesta, me emme voi harjoittaa syrjintää ketään kohtaan. Perusteluna aina on eläinten hyvinvointi. Rituaalit, teurastaminen, sitä pidetään usein tapana teurastaa, joka sisältää enemmän tuskaa tuottavia elementtejä kuin muut teurastamiskäytännöt. Meidän tarkoituksenamme on rajoittaa eläinten kokemaa tuskaa ja rituaaliteurastamisen rajoittaminen tai kieltäminen ei tässä nyt ole meidän tavoitteemme teemme. Sen haluan tuoda selvästi esille. Tässä on myöskin muita ristiriitaisia elementtejä. Tämä, tämän keskustelun vieminen kansalliselle tasolle, kuten monet puhujat jo ovat tuolla todenneet, Euroopan unioni ei voi säädellä uskonnollisia yhteisöjä. Tästä täytyy keskustella kansallisella tasolla subsidiariteetin piirissä. Minun mielestäni tämän keskustelun, tätä keskustelua täytyy käydä eri jäsenvaltioissa. Mikäli asetuksessa, asetuksen ulkopuolelle jäävät nämä eri tekijät, niin myöskin tämä ajatus siitä, että tästä keskusteltaisiin vain kansallisella tasolla tulisi jäädä tämän ulkopuolelle. Kaikista näistä asioista voidaan keskustella ja myöskin lihan merkitseminen, mi- mistä on kyse? Se on kuluttajan informoimista, ei muuta. Ei ole ö, tarkoitus osoittaa mitään jonkun uskonnollisen yhteisön vastaista, vaan kuluttajat haluavat tietoa ja heillä on oikeus ö, saada sitä, millä tavoin heidän ostamansa liha on teurastettu Tämä on avain informaatiota ja se liittyy tähän asetusluonnokseen. Haluaisin myöskin todeta, että nämä rajoitukset, jotka liittyvät ainoastaan näihin kahteen uskonnolliseen yhteisöön ja rituaaliteurastamiseen. Tässä on monia kysymyksiä, joita ei ennen ole käsitelty, siipikarjan teurastamismenetelmät muun muassa. Olemme äh, saaneet valituksia, protesteja osaksemme ja myöskin toimijat äh, ovat valittaneet lisääntyvistä kustannuksista ja pelätään, että menetämme kilpailu kykyä näiden tiukempien sääntöjen takia. Minä olen myös ö, niiden kanssa samaa mieltä, jotka ovat todenneet, että periaatteiden täytyy olla yhdenmukaisia ja niitä täytyy soveltaa samalla tavoin eurooppalaisien toimijoiden kuin myöskin ö, tuonti ö, lihan takana olevien toimijoiden osalta. Kiitoksia teidän puheenvuoroistanne. Ne olivat ja ovat meille suureksi avuksi ja olen iloinen, että olemme voineet järjestää tämän kuulemistilaisuuden ja kiitän kaikkia, jotka ovat myötävaikuttaneet tähän tilaisuuteen. Me tulemme toimimaan sillä tavoin, että me kunnioitamme eh, uskonnollisia yhteisöjä ja uskontoja. Kiitos Janos. Kiitoksia puheenjohtaja. Nämä asiantuntijat keskittyivät hyvin voimakkaasti tähän uskontokysymykseen. Minä haluaisin esittää näkökantoja ja kysymyksiä. Meidän tulisi pohtia, kun ajattelemme taloudellisesta näkökulmasta, tämä miehintö tulee lisäämään kustannuksia ja asettamaan tämän jo hyvin äh, vaikeassa tilanteessa olevan sektorin entisestään vaikeampaan asemaan. Tästä taloudellisesta näkökulmasta äh, yritysten taloudellinen äh, kuorma kasvaa, vaaditaan koulutuksia, todistuksia, vastuuta eläinten hyvinvoinnista ja niin edelleen. En usko, että monet teurastamot voivat ottaa tätä ylimääräistä kuormaa harteilleen. Meidän jos ajatellaan, että tämä merkitsee myöskin rajoituksia pienille yrityksille, niin näin ei voida toimia. Sitten strateginen näkökulma, soveltamisalaa laajennetaan. Tässä puhutaan jopa myöskin eläinkuljetuksista. Mehän tässä on otettu nyt yhteisön tasolta hyvin hankalia asioita esille. Sitä paitsi kansainvälisen kaupan kannalta katsoen, jos me olemme näin huolestuneita eläinten hyvinvoinnista, miksei näitä samoja äh, sääntöjä äh, edellytetä äh, tuontilihan osalta? En ymmärrä. Vai tuleeko tämä, eikö, eikö tämä ole meidän huolestuneisuutemme aihe? Me emme saa olla tekopyhiä en ymmärrä, miten me näin voisimme toimia. Toisaalta sitten, kun me puhumme näistä vaatimuksista, joita ei esitettäisi kolmansille maille, eurooppalainen niin näin me toimisimme haitallisesti eurooppalaisen lihantuotannon osalta. Meidän täytyy tunnustaa, että me vahingoitamme yrityksiä, jotka toimivat Euroopan unionissa. Ja lopuksi, tai kun puhun espanjalaisena, niin kiinnittäkää huomiota kielenkäyttöön, puhutaan tappamisesta ja teurastamisesta. Meillä on espanjan kielessä hyvin selkeä ero näiden kahden termin välillä. Myös haluaisin viitata poliittiseen subsidiariteettiulottuvuuteen, kun puhutaan viittekeskusten perustamisesta – Miten Espanjassa, Espanja liittyy tähän kuvioon? Espanja on hyvin hajautettu valtio ja miten voidaan kuvitella, että meillä olisi jonkinlainen tällainen keskus? Haluatteko, että tällainen keskus olisi jokaisessa autonomisessa, autonomisen alueen piirissä? Ottakaa huomioon, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole niin keskittyneitä kuin toiset. Sitten näihin uskontokysymyksiin ehdotetut toimenpiteet eläinten osalta ja rituaaliteurastusten osalta liittyvät myöskin moraalikysymyksiin. Tämä on sellainen keskustelu, jota meidän ei tulisi meidän valiokunnastamme käsin käydä, koska se ei kuulu meidän toimivaltaamme ja näin menettäisimme vain uskot, uskottavuuttamme ja me emme saa äh, luoda minkäänlaista perustaa äh, uskon kysymyksiin liittyville ristiriidoille, huolimatta, että me emme tietenkään vastusta näitä rituaaliteurastuksia, niin äh, vilpittömästi todeten, kun liha palassa on jonkinlainen merkintä, niin millä tavoin tämä merkintä voi vaikuttaa eläimen hyvinvointiin? Ehkä kuluttajan kannalta se lisää kuluttajan saamaa tietoa, mutta me voisimme myöskin hankaloittaa kuluttajan elämää. Mutta jos me haluamme todellakin tehdä hyvää kuluttajan puolesta, niin meidän täytyisi lisätä tietoisuuden tasoa eh, kuluttajien parissa ja ottaa huomioon monien henkilöiden eh, uskonnolliset näkemykset. Jos me haluamme hankaloittaa kuluttajien elämää, niin meidän ei kannata toimia näin. Thank you, Mrs. Schierhuber. now. Kiitos sitten Rova Schierhuber. Schierhuber. Vielen Dank, Herr Paljon kiitoksia puheenjohtaja minä haluaisin sydämellisesti kiittää siitä, että tänään on mahdollisuus käsitellä tätä hyvin vakavaa aihetta näin eh, arkaluontoin, ja näin arkaluontoista kysymystä. Ja olen kyllä nyt hiukan rauhoittunut tänään, kun kuulen, että tässä ei eh, keskustella siitä, että eh, kyllä vai ei rituaaliteurastuksen vaan miten meidän voimme löytää ratkaisuja, jotka kaikki voivat hyväksyä, kaikki osapuolet. Heti haluaisin sanoa erään asian ja tuen tässä eh, edustaja Ranssia. Meidän täytyy puheenvuoroissamme olla hyvin varovaisia, emmekä me koskaan saisi puhua tappamisesta, vaan teurastamisesta, koska me olemme lihansyöjiä ja niin kauan kuin lihaa syömme, niin nämä eläimet on teurastettava e, tavalla, joka on eettisesti ja moraalisesti hyväksyttävää, mutta ei kenenkään uskontoon vaikuta ja näin täytyy ollakin. Ja olen iloinen siitä, että äh, asiantuntijat puhuivat ja sanoivat, että äh, tarvitaan hyvää tahtoa kaikilta osapuolilta ja mainittiin myös Itävallan ähm, tie ja että se on ollut myönteinen. Merkinnöiden suhteen minulla ei ole ongelmaa, koska minun mielestäni se on toimiva tapa välttää vääristynyttä kilpailua ja osoittaa myös kuluttajille, miten nämä asiat toimivat. Ja toivon, että pystymme löytämään järkevän käytännönläisen ratkaisun, jota kaikki osapuolet voivat tukea. Kiitoksia. Thank you very much, Agnes. Uh... Kiitos, Agnes. Sitten Efab. Fritz zu Badendorf. No. Kiitoksia puheenjohtaja. Eräs asiantuntija sanoi, että teurastaminen on epäinhimillistä ja aina julmaa. Epäinhimillistä se ei ole, koska mehän ihmiset sitä teemme. Olemme tehneet sitä jo hyvin kauan ja se on taannut menneisyydessä olemassaolomme ja ehkä tänäkin päivänä julmaa kuolema on aina, mutta kysymys ei kuulu tässä se, että onko tämä kuolema julma, vaan millä tavalla se on julma ja no, millä tavalla se noudattaa eläinsuojelusääntöjä. Ja sanoin tämän jo, kun puhujat puhuivat siitä, tai puhuttiin siitä, että miten tämä kuuleminen järjestetään. Me olemme maallinen parlamentti, emme uskonnollinen parlamentti. Teidän täytyy edustaa uskontoa, sitä me emme tee. Ähm, mm, meillä on erilaisia ajatuksia ottaa uskonto mukaan ja huomioon. Ja sitä varten te olette täällä tänään. Minulla on välillä se vaikutelma ja sen jo sanoinkin, että ö, fundamentalismi tässä asiassa ei ole ainoastaan usko uskonnoilla, vaan välillä minulla on se vaikutelma, että myös eläinsuojelujärjestöt ovat melkein fundamentalistis-uskonnollisia ryhmiä, ja tämäkin meidän on otettava huomioon. Ja tällä halusin sanoa, täällä sanottiin, että tässä on kyse eräänlaista päähänpinttymästä. Parlamentissa vastustaa rituaaliteurastamista ja tämän haluan kieltää, näin ei ole. Me vakavasti pohdimme tätä asiaa, eikä tämä ole meille mikään päähänpinttymä. Sitten kysymys tästä rituaaliteurastuksesta verta vuodattamalla. Minä uskon, että se pelko, joka eläimillä on, kun ne tulevat teurastettavaksi, oli kyse sitten äh, taidostuksesta ilman tainutusta tai tainutuksella on olemassa. Meidän on otettava vakavasti se, että ne, jotka puhuvat tästä mm, tällaisesta äh, rituaaliteurastuksesta, ottavat huomioon eläinten hyvinvoinnin. Jos tehdään rituaaliteurastus, niin teurastajan pitää olla myös ammattimainen, jotta eläin ei tunne pelkoa. Ja aina ei ole niin, että ne eläimet, jotka teurastetaan eh, rituaaliteurastuksella, eh, että ne eh, ovat olleet sitä ennen teurastamossa tilassa, jossa ei, ei, ne eivät ole tunteneet pelkoa ainahan ei tätäkään oteta huomioon. että Puhutaan teurastamisesta, mutta ei ajatella sitä, mikä eläimen olosuhteet on ollut ollut ennen teurastamista. Ja täytyy ottaa huomioon se, että uskonnoissa hyvin suurelti arvostetaan myös eläintä. Tämän haluaisin ottaa esille, koska muuten ryhdytään sanomaan, että rituaaliteurastuksen kannattajat halveksivat eläimiä. Näin ei todellakaan ole. Ja nyt kuuluu se kysymys, että onko rituaaliteurastus suurempi stressin aiheuttaja eläimelle kuin teurastaminen tainutuksella. Kun täällä sitten sanotaan, että eläin voidaan tainuttaa kaulavaltimon leikkaamisen jälkeen, niin tämähän on varsin mielenkiintoinen ajattelutapa. Sittenhän tämä leikkaaminen, kaulan auki leikkaaminen ei itse asiassa enää olekaan se ongelma, vaan kuivaan vuotaminen. Minä olen äh, sormeni kerran laittanut äh, erääseen la- koneeseen tai itse asiassa kaksi kertaa siihen samaan koneeseen ja voin sanoa, että heti aluksi ei tunne kipua, tuntee, että jotain on tapahtunut. Minä en ole koskaan ollut eläin, minä olen aina ollut ihminen, joten minä en tiedä, onko eläimillä tämä sama mekanismi, mutta oletan, että tällainen mekanismi on olemassa. Niin sitten eläin, kun siitä rituaaliteurasta ei tiedä, että sitä juuri teurastetaan, vaan sille tulee se tunne, että, minu, että sille tapahtuu jotain. Ja sitten jos täällä eläinsuojelu sanoo, että se voitaisiin tainuttaa sen jälkeen, niin se olisi ratkaisu. En tiedä, sopiiko tämä uskontoryhmien edustajille. Sitten hän on enää kyse siitä, että eläin vuotaa kuiviin. Sitten minun on sanottava, että minä olen metsästäjä, minä tapan eläimiä. myös ilman tainnutusta. Eihän eläimiin pääse käsiksi metsästettäessä, että ne voitaisiin tainuttaa etukäteen, vaan eh, eläin tainutetaan tavallaan tappamalla se. Ja tämähän on täällä myöskin mainittu. Mahdollisesti rituaaliteurastus on samanaikaisesti tainnutus ja tappaminen ja kuolema. Tämäkin asia on otettava huomioon. Muutenhan, Joosef, meidän täytyy kieltää metsästäminen. Eihän me pääse vilisikaa tai kaurista lähelle. Meidän on ainoastaan osattava ampua sillä tavoin, että eläin kuolee. Ja metsästyksen etiikka sanoo, että ei saa ampua, ellei ole varma, että myös osuu. Ähm, että näin ei aina onnistu, niin se me kaikki tiedämme, mutta etiikka on kuitenkin tällainen. Ja jos sanotaan, että teurastamista ei saa tehdä ilman tainnutusta, niin sitä pitäisi oikeastaan kieltää myös metsästäminen. Enkä tiedä, miten se sitten onnistuisi, pitäisikö ampua ensin tainnutusaseella. No mitä tulee sitten merkintöihin, siinä minun mielestäni teidän lähestymistapana on aika kapea katse. En nyt voi voi teidän uskontoanne arvioida, mutta minun mielestäni se ei ole syrjintä, eikä sinä ainakaan syrjitä sitä taustalla olevaa uskontoa. Jos kyseessä olisi syrjintä, hyvä, uh, us, hyvät uskontojen edustajat, niin silloin hän te ette ole varma omasta uskonnostanne. Niin sitten teillä pitäisi olla epäilyjä uskontonne suhteen. Jos minä olen vakuuttunut jostain asiasta, niin sitten se kyllä voidaan merkitä. Sitten minulle voi laittaa tähän kylttikin. Minähän joskus esimerkiksi laitan tähän merkin ja sanon, että vastustan ydinvoimaa ja silläkin tavalla stigmatisoin itseni. Mielestäni nämä termit on jätettävä pois. Vähintäänkin Euroopan parlamentti ei enemmistönä halua stigmatisoida. Me yritämme löytää jotain tietä ulos tästä ja teidän pitäisi nyt pohtia sitä, kuinka väliä teidän pelivaranne on. Onhan niin, että myöskin uskonnot kehittyvät. Minä o, minut on kasvatettu kristillise, kristityksi ja minun on ö, kestettävä se, että siitä ei ole kovinkaan kauan aikaa, kun kristityt polttivat naisia noitina. No ajatelkaapa, kuinka meidän täytyy kehittyä ihmisoikeuksien saralla. Siis ne ajatukset, joita meillä silloin oli, että se oli hyväksyttävää, kyllähän meidän sitäkin piti kehittää eteenpäin. Joten pyytäisin, että tekin, teidän täytyy se tarkistaa, minä en sitä voi teidän puolestanne tehdä, lähteä suvaitsevaisuuden ja muutoksen tielle. Jos me kaikki vain jumitamme paikallamme, niin mitään ratkaisua ei tule syntymään. Ja tämä eh, eh, tainnutus eh, teurastuksen jälkeen, tämä jälkitannutus, jos se on hyväksyttävää uskonnollisille yhteisöille, niin sitten se on hyvä asia, eikä tätä saa katsoa taloudellista näkökulmista, maksaako se enemmän tai vähemmän, vaan uskontojen on sitten se hyväksyttävä. Ja meidän maallishenkisenä parlamenttina mehän emme ole teidän uskontonne edustajana. Minähän en ole täällä äh, kristittyjen edustaja. Minä olen kansanedustaja sattumalta kristittyjä. Sitten meillä on kansanedustajat, jotka ovat sattumalta juutalaisia tai muslimeja. Me emme täällä politiikalla halua tehdä uskontoa tai toisinpäin se teidän täytyy ottaa hyvä, teidän täytyy hyväksyä. Ja teidän täytyy nyt unohtaa se, että meillä on jotain pakkomielteitä. Siitä ei ole kyse. Me yritämme löytää järkevää ratkaisua ja ehkä pääsemme tänään askeleen eteenpäin. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you, Grafer. Uh... Kiitos. Sitten Rova Miguel Ramos. Arvoisa puheenjohtaja, minä haluaisin pelkästään täsmentää ryhmäni kannan kahden asian suhteen. En puutu juurikaan minua edeltävien asiantuntijoiden puheenvuoroihin. Minun mielestäni eräs seikka täytyy tehdä selväksi. Rouva Schirhuber ja eräät muut puhuivat tappamisesta ja tekivät eron tappamisen ja teurastamisen välillä. On tehtävä selväksi, että kun me puhumme eläinten tappamisesta, jos se on tarkoitettu ihmisten ihmiskulutukseen, meidän asiantuntejamme ovat puhuneet eläimistä, joita teurastetaan ihmisten kulutusta varten. Silloin meidän täytyy käyttää termiä teurastaminen eikä tappaminen, siis kun puhumme teuraseläimistä. Ja samasta syystä koska kyse on eläimistä, joiden lihaa tullaan kuluttamaan. Me tarvitsemme viranomaisen, joka on toimivaltainen, joka antaa sertifioinnin niille teurastamoille, joissa näitä eläimiä teurastetaan, ja jonka tulee myöskin vastata näistä säännöistä. Tällä hetkellä minun maassani Espanjassa jotta voidaan teurastaa, rituaali teurastaa eläimiä, joiden lihaa tullaan äh, kuluttamaan ihmisten toimesta äh, sekä juutalaisyhteisössä että muslimiyhteisöissä, niin molemmissa tapauksissa tämä äh, tappaminen tapahtuu virallisissa paikoissa, jotka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt, koska me siis toistan puhumme kulutukseen suunnatusta lihasta. Kyse ei ole teurastaminen, joka ö, tapahtuisi jonkun kunniaksi, ö, aivan kuten ennen vanhaan tehtiin eläinuhreja tiettyjen asioiden ja rituaalien kunniaksi, vaan me puhumme eläimestä, joka tapetaan kulutusta varten ja tämän tappamisen täytyy toteutua tiettyjen sääntöjen mukaan. Meidän täytyy tehdä selväksi, että kyseessä on kaikissa näissä tapauksissa teurastaminen ja näiden eläinten teurastaminen, oli kyse mistä rituaaliteurastamisesta tahansa, sen tulee tapahtua äh, virallisessa teurastamossa, ei muuta. Thank you very much. Uh... Kiitos. Sitten Joseph Doll. Il avait demandé avant moi, donc euh, No, joku pyysi minua ennen puheenvuoroa, mutta okei. Minä en halua pitkittää tätä keskustelua, mutta haluaisin kuitenkin puuttua puheenvuoroihin, joita on esitetty. Ja kuten Greffe sanoi, olipa kysymys metsästyksestä, siis metsästyksestä, sehän ei ole tietenkään sama kuin se, että eläimet kulkevat tällaisten laitosten läpi, joissa menetelmät on, ovat valvottuja. Ja sitten olipa teurastus rituaalista tai ei, mutta joka tapauksessa eri valtion instanssit valvovat tätä, eli eläinlääketieteellisesti val, valvotaan tätä. Enkä, siis voidaan tietysti tehdä kaikki mahdolliset analyysit, mutta sitä vastaan olen, jos emme hyväksy sitä, mitä te, virallisesti valvotuissa teurastamoissa tapahtuu, minä tiedän mistä puhun, koska olen tällaisen, ollut tällaisen johtaja. Siis on kysymys siitä, että eläimet kärsivät mahdollisimman vähän, koska kaikkien intressissä on se, että eläimet eivät kärsi. Ja jos jotkut ymmärtävät teurastuksesta jotain, siis silloin kun eläin kärsii, niin jotkut eivät voi syödä tätä lihaa, jos eläin, verisuonet rikkoutuvat, jos eläintä kohdellaan huonosti ja sen jälkeen teurastetaan huonosti. Se, joka ostaa tätä lihaa tai kuluttaja kärsii. Olemme tehneet kaiken mahdollisen viime aikoina teurastamoissamme. No en siis puhu tässä siis me puhumme siitä, että eläimet teurastetaan teurastamoissa. Mitä rituaaliteurastamiseen tulee ja arvoihin ja perinteisiin. Mutta kaiken on tapahduttava sellaisissa kunnolla varustetuissa ja valvotuissa laitoksissa. Jos emme tämä ei tapahdu sellaisissa laitoksissa, joita eri lääketieteelliset viranomaiset valvovat, niin silloin meillä tulee olemaan tulee olemaan ongelmia esimerkiksi maalla, metsissä ja niin edelleen. Me kuitenkin kunnioitamme arvojamme ja niitä teurastamoita, jotka ovat asianmukaisia ja on käytetty todella paljon rahaa niin, että kaikki tapahtuisi mahdollisimman parhaissa oloissa. Sen haluaisin lisätä, mitä teurastamoihin tulee ja haluaisin yksinkertaisesti sanoa, että on suljettava pois, siis jos katsotaan, mistä kritiikki tulee silloin, kun eläintensuojelijoista puhutaan, niin suurin osa kritiikistä tulee itse asiassa eläinlääkäreiltä, jotka ovat vastustavat lihaa, vastustavat lihan syöjiä. Ja sen kuitenkaan en halua sanoa enempää, koska haluan olla tässä kohtelias. Tätä, tällaista on olemassa jo kauan. Meidän on omaa järjestelmämme tosiaan jatkettava eläinlääkäreiden kanssa, tiedemiesten kanssa, jos järjestelmää voidaan edelleen parantaa. Nekin, jotka työskentelevät teurastamoissa, haluavat, että järjestelmää parannettaisiin, mutta pitäisi kaikkia ääriilmaisuja yrittää välttää. Me emme, tässä ei ole kysymys uskonnollisista järjestelmistä, integrismistä eikä mistään sellaisesta, jota haluamme eh, viedä teurastamoihin. Ne toimivat hyvin, niitä valvotaan hyvin tieteellisesti ja eläinlääketieteellisesti ja jos vie, meidän on yhä yritettävä parantaa järjestelmäämme, emmekä halua 20 erilaista säännöstöä lisää. Sanso. Kiitos sitten herra Sanso Vella ja hänen jälkeensä herra Kapula Santos. Grazie per averci dato la opportunità. Kiitoksia, kiitoksia, että meillä oli mahdollisuus kuunnella asiantuntijoita, jotta ymmärtäisimme paremmin tämän aikaluontoisen kysymyksen. Minun mielestäni no, kyse eläinten hyvinvoinnista olemme tehneet jo hyvin paljon, mitä tulee näitä kasvatukseen ja myös kuljetukseen. Ja lisäksi täytyy varmistaa, että teurastuksen hetkellä teurastusmenetelmä olisi inhimillisempi, näin me sanomme usein, ja tämä on ö, merkki korkeasta sivilisaatiosta, mutta tässä on nyt kysy, että me keskustelemme muutamasta eläimen kärsimyssekunnista ja tässä saatamme rikkoa perusperiaatteita joita kuuluvat tietyt uskonnolliset käytännöt, kuten esimerkiksi juutalaisten ja muslimien rituaaliteurustus. Italian lehdistössä on lukenut, että on syntynyt ongelma siitäkin, sitä on korostettu hyvin paljon, Israelin vaalikampanjassa muutama päivää sitten, että yksi äh, poliittista johtajista ei olisi noudattanut kosher-sääntöjä. Tästä tuli poliittinen skandaali. Tämä on aihe, joka on erittäin arkaluontoinen näissä maissa ja siksi meidän täytyy kunnioittaa äh, uskon heidän uskontoaan ja uskonnollisia käytänteitä. Nämä eivät ole mitään toissijaisia seikkoja ja me, sillä tavoin meidän on ne huomioitava niin tulee periaatteisiin, niin rituaaliteurastuksen periaatteet on varmistettava, mutta meidän täytyy toisaalta olla myös johdonmukaisia. Emme voi sanoa, että täytyy olla tainnutusta, että eläintä ei saa kääntää ympäri ja niin poispäin, koska me olemme hyväksyneet rituaaliteurastuksia ja tästä meidän on oltava tietoisia, koska tämä on näin arkaluontainen ja perustavanlaatuinen kysymys ja niin tärkeä asia näissä uskonnoissa, joista me puhumme, meidän täytyy käsitellä tätä hyvin vakavalla tavalla. Voimme sanoa, että me emme, hyvä, me emme voi sanoa, että hyväksy sitä laisinkaan, koska kuten täällä jo sanottiin, niin sitten me vain tulemme lisäämään laittomia teurastuksia, koska jos henkilöt ovat syvästi uskonnollisia, niin silloin heidän täytyy noudattaa tiettyjä sääntöjä, niin silloin syntyy tällaisia laittomia teurastuksia ja riskinä on kuluttajien terveyden vaarantaminen. Me emme voi hyväksyä sitä, että näin tapahtuu, koska me tietenkin oletamme, että että ne maat, joilta me, joista me tuomme lihaa, toimivat vastavuoroisesti. Monet kollegat ovat tehneet tarkistuksia tämän suuntaisesti mm, vastavuoroisuus maahantuonnissa otetaan useasti esille, mutta tämä tarkoittaa sitä, että me oletamme, että maahantuovat maat kunnioittaisivat näitä eläinsuojelussääntöjä. Tämä tarkoittaisi se, että jos vaadimme vastavuoroisuutta, niin miljoonat muslimit ja juutalaiset Euroopassa eivät voi syödä lihaa, koska tosi asiassa me olemme heiltä kieltäneet mahdollisuuden syödä lihaa, jos he asuvat täällä Euroopassa, koska olemme kieltäneet mahdollisuuden, että heille tarjotaan uskonnollisten sääntöjen mukaista lihaa. Jos haluamme olla johdonmukaisia, niin meidän täytyy mahdollistaa äh, rituaaliteurastukset ja löytää jotain ratkaisuja ja äh, tulla toisiamme vastaan. Tässä on kyse esimerkiksi jälkitainnutuksesta, jossa on kyse vain muutamasta sekunnista mahdollista kärsimystä. Mitä tulee äh, laittomiin teurastuksiin, täytyy välttää myös gettoistuminen. Tämä riski löytyy myös merki, pakkausmerkinnät näistä. Jos me merkitsemme tuotteita, niin silloin uh, äh, usko uskonnollisten yhteisöjen jäsenethän menevät muutenkin niihin teurastamoihin ja supermarketteihin, joista he voivat olla varmoja, että he löytävät tätä äh, äh, uskonnollisesti teurastettua lihaa, joten ei ole mitään järkeä tällaista merkinnöstä, koska nämä ihmiset kuitenkin varmistavat, mitä syövät. Koska minä olen varjoesittelijä, niin meillä on mahdollisuus keskustella näistä asioista, koska tässä on muitakin kysymyksiä, jotka ovat ristiriitaisia, mutta ne, tulevat, ne liittyvät muun tyyppisiin eläimiin ja muihin asioihin. Mutta minun mielestäni tässä asiassa meidän täytyisi olla vähän vähemmän, vähemmän tiukkoja, mitä tulee ää, täytäntöönpanoon, koska muuten Ähm, rikomme niiden kansalaisten oikeuksia, jotka äh, harjoittavat näitä uskontoja. Kiitos. Cablo Santos. ne. Kiitos sitten, Cablo Santos. Señor Presidente, eh, todos os problemas... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kaikki, kaikilla ongelmilla on erilaisia tasoja. Hyvät poliittiset päätökset, joita tehdään analyysin jälkeen, voi, niillä voidaan vastata näihin kysymyksiin. Kun me puhumme nyt eläinten teurastamisesta, niillä on uskonnollisia, taloudellisia ja muitakin ulottuvuuksia mutta en haluaisi viitata näihin ulottuvuuksiin, vaan haluaisin puhua tästä asiasta sivistyksen näkökulmasta pyrkimättä, pyrkimättä toteamaan, että meidän sivistyksemme olisi millään tavoin muita parempi totta kai me haluamme osoittaa suvaitsevaisuutta muita yhteisöjä ja uskontoja kohtaan, mutta meidän kantamme eläinten kärsimykseen on keskiössä ja siitä meidän tulee keskustella, koska se tapa, millä eläin teurastetaan, on mielestäni täysin yhden tekevä, eh, tai siis ei ole yhden tekevä, koska haluaisin, että eläimet teurastettaisiin tavalla, joka tuottaisi mahdollisimman vähän kärsimystä eh, eläimelle. Tästä syystä haluaisinkin kysyä eh, kutsuvierailtamme ja aivan erityisesti tohtori Kuratilta, koska hän viittasi teurastuksen taloudellisiin ulottuvuuksiin. Tiedämme, että tainuttaminen on ehkä varmempi, mutta myöskin kalliimpi eh, tapa suorittaa teurastaminen. Tieteelliseltä kannalta katsoen eh, pitäisi eh, tietää täsmällisemmin, mikäli rituaali teurastaminen uskonnon mukaan aiheuttaako se enemmän tai saman verran kärsimystä? Miksi, jos tämän, tällä tavoin voidaan taata lihan turvallisuus ja puhtaus, niin mitä sitten, mihin sitten tarvitaan tätä merkintää? Sen, tarvi, sen tarvitse olla kaikkia varten. Muussa tapauksessa käytäntö olisi syrjivä. Minä haluaisin siis lisää tietoa ja selvitystä eläinten kärsimysten osalta teurastamistyypistä riippuen. Okay, well, I want to make um, one or two points and then if I can... Esittää pari asiaa itsekin. Eh, ehkä voin sen jälkeen sitten antaa neljälle puhujalle edellis, ed, alustajalle kolme neljä minuuttia kullekin. Me keskustelemme täällä parhaasta tavasta kärsimyksen vähentämiseksi silloin, kun eläimet menevät teurastettaviksi. Ei, siis on sanottu, että eri puolilla Eurooppaa ja eri puolilla maailmaa ihmisiä, eläimiä teurastetaan uskonnollisissa prosesseissa joko siten, että ne tainnutetaan ennen teurastusta tai teurastuksen jälkeen. Joko ne ovat sitten kosser ja sitten vastaavat eri uskontojen vaatimuksiin, tai sitten eivät ole sitä. Esimerkiksi ne tuodaan Australiasta, Uudesta Seelannista, Malesiaa, esimerkiksi tuottaa lihaa näistä maista ja hyväksyy sen kosseen lihaksi, joten se vastaa, täyttää uskonnon vaatimukset. Me yritämme saada aikaan sellaisen järjestelmän, joka olisi yhtenäisempi Euroopassa, ja siksi haluaisin kysyä, että miksi ei ole mahdollista. Me etsimme täällä kompromissia. Emme halua lopettaa kaikkea uskonnollista teurastusta, vaan yritämme löytää joko jonkun tavan, jolla voidaan teurastaa ennen tainuttaa tai jälkeenpäin tainuttaa niin, että eläinten kärsimystä voidaan vähentää. Joten haluaisin kaikilta teiltä kysyä, että miksi joissakin maissa tämä on mahdollista ja toisissa ei. Joko se on sallittu uskonnollisten lakien puitteissa tai ei, ja tätä en ymmärrä. Ja siksi haluaisin teiltä kaikilta kysyä tätä. Monet teistä puhuivat neljä artiklasta. Mitä Eurooppaan tulee, me itse asiassa, siis maatalousvaliokunnassa puhumme korkeasta hyvinvointia ja tuotantostandardeista. Ja puhumme paljon siitä, että omat standardimme ovat korkeammat kuin muissa maissa, ennen kaikkea kun puhutaan tuonnista. Joten siksi meidän on pidettävä huolta siitä, että meillä on sellaiset säännöt, jotka osoittavat, että meillä on hyvät hyvinvointistandardit teurastuksessa, koska muussa tapauksessa meillä ei ole minkälaisia perusteita katsoa olkamme yli muita maita, jotka, joista tuodaan lihaa meidän maihimme, jos niiden standardit ovat meidän standardeja korkeampia. Ja kolmas ja viimeinen kohta on Miksi te vastustatte merkintää niin sinnikkäästi? Eihän tässä ole mitään, mistään kysymys siitä, että teille halutaan aiheuttaa ongelmia. Jos myytte lihaa kosserina ja tosiaan lihana, niin on tietysti paikallaan, että ihmiset tietävät sen ja se pitäisi näkyä selvästi merkinnässä enkä täysin ymmärrä, mikä teidän vastustuksenne on tai mistä se on peräisin. Toivon, että se ei ole taloudellista vastustusta. Siis kaiken pitäisi selvästi olla merkinnässä näkyvissä niin, että ihmiset voivat nähdä sen ja sen jälkeen tehdä valintansa. Sitä me yritämme siis tänään iltapäivällä, yritämme löytää kompromissin, jonka voimme kaikki hyväksyä ja niin, että voisimme löytää tästä tavan edetä. Ja haluaisin kiittää kaikkia teitä puheenvuoroistanne. Ehkä voisin pyytää teitä kaikkia tohtori Noogasta alkaen niin käyttää neljän minuutin, niin neljä minuuttia, niin antaisin kaikille neljälle puheenvuoron. It's possible I will speak in Italian. Jos mahdollista puhun italiaa. Kysymys liittyen tainnutukseen, siis jälkitainutukseen kurkun katkaisemisen jälkeen. Siihen vastaamisen jätän uskonnollisten yhteisöjen edu, edustajille. Ja tulee merkintöihin, henkilökohtainen mielipiteeni, niin merkintä itse ei ole ongelma. Ongelma on sen vaikutus väestöön, joka ei kuitenkaan oikeastaan tunne eroa tavallisen ja rituaaliteoroistamisen jälkeen. Suurin osa ihmisesti, myöskin minun eläinlääkäriystävien joukossa yliopistossa eivät tiedä eroa. He ajattelevat, että rituaaliteurostus on barbaarinen toimenpide, toimenpide, jossa eläin kärsii valtavasti että se on täysin erilainen kuin teurastus. ja Kun taas tainnutetaan, niin eläin ei sitten mm, muka kärsi. Kärsimys loppuu siihen ja näin ei ole. Minä eläinlääkäri voin sanoa, että kuten italianlainen edustaja sanoi, tämä ero on muutaman sekunnin pituinen. Se, mitä haluaisin sanoa, on, että ennen kuin ryhdytään merkitsemään lihaa, niin ihmisille pitäisi tiedottaa suurimmalla osalla ihmisille. Sitten kun ihmiset tietävät näistä asioista, niin silloin merkinnästä voi olla hyötyä, ihmiset tietävät mistä liha tulee. Mutta silloin kun suurin osa ihmisistä ei tiedä asioista ja heillä on vääriä käsityksiä, joka saattaa aiheuttaa stigmatisointia ja syrjintää muiden uskonnollisten yhteisöjen suhteen, niin tämä merkintä saattaa aiheuttaa ongelmia. Siinä kaikki. Thank you very much. Um, then, uh... Kiitos. Ja sitten seuraavaksi tohtori Fison. Pardon, Mikro? Excusez. Donc, je pensais à un Euh... tulee tähän merkintään. Siis mitä halallihan kuluttamiseen tulee, sitähän myydään erityisliikkeissä ihmisille. Kerrotaan, että he, se on halallihaa. Mitä sitten on tiedettävä yksi asia joka tapauksessa. Ranskassa olemme hyvin valppaita, mitä tulee eläinteen suojelujärjestöihin, jotka ovat tällaisia ääriliikkeitä. En puhu näistä kollegoistani kuitenkaan mutta Ranskassa on kuitenkin ja Euroopassa muuallakin hyvin ääriliikkeitä, jotka käyttävät, tulevat käyttämään hyödykseen tätä ajatusta, jotta ne voisivat tällä tavoin stigmatisoida juutalaisia ja muslimeja. Siis juutalaislihaa, muslimilihaa, he ovat barbareja, ilman tainnutusta kuristavat elämiä ja niin edelleen. Joku täällä salissa puhui siitä ongelmasta, että lisääkö tainnotus jollain tavoin eläinten hyvinvointia. Se ei ole mielestäni mitenkään ilmiselvää. EFSAn raportin tai tieteellisraporttien mukaan ei ole mitään näyttöä tästä. On olemassa joitakin, jotka ovat puolesta ja jotkut voivat vastaan. Ja on siis vaikeaa todeta, mikä on parempi. Onko se, että eläin tainnutetaan ennen teurastusta tai sitten teurastuksen jälkeen tai kaulasuonen leikkaamisen jälkeen. Siis me torjumme kaiken tämän, koska siis sen lisäksi, että puhutaan eläinten hyvinvoinnista, on olemassa uskonnollisia syitä ja sääntöjä, Siis tässä on kysymys siitä, että veren on vuodettava, valuttava ulos kokonaan. Jos meille pakotetaan nämä säännöt, kuten myös tämä merkintä, niin pelkään, että jossain, joltain osin tämä rituaaliteurastus asetetaan kyseenalaiseksi. Tässä ei ole kysymys siitä, että loukataan toisten uskontoa, on kysymys eläinten suojelusta, mutta tämä on mielestäni hieman väärä, nurinkurinen tapa tyrehdyttää tai tuki, tukahduttaa tämä rituaali teurasto sellaisena kuin sitä sovelletaan. Siis tämä ei ole ilmeisesti tarkoitus, vaan ymmärrän, että valiokunta pyrkii eläinten suojeluun ja hyvinvointiin, mutta muslimeina ja, ja juutalaisina aiomme jatkossakin syödä lihaa Euroopassa. Älkää pakottako meille tällais, sellaisia sääntöjä, joita emme pysty seuraamaan. Tässä tietysti keskitytään ja puhutaan eläinten hyvinvoinnista. Sen me voimme tietysti hyväksyä, mutta jos meille pakotetaan säännöt, niin silloin todella tunnemme olevamme turhautuneita koko tässä keskustelussa. Kiitos. No answering. Kysymys, johon ette vastaa, on se, miksi eri jäsenvaltioissa ja eri maissa teurastus on sallittua joko siten, että tainnutetaan ennen tai äh, teurastuksen jälkeen, siis nimenomaan rituaaliteurastuksella. Eikö tämä liha ole kosher lihaa? Miksi meillä ei voi olla koko, sama prosessi koko Euroopan unionissa? Mitä äh, siis teurastusta edeltävään tai teurastamisen jälkeen tapahtuvaan tainnutukseen – siis äh, tulee, niin jos näin tehdään, niin silloin ei tätä lihaa voida syödä. Siis ette syö lihaa, jota tulee näistä maista, niin olen varma kuitenkin, että teemme sen, ja me voimme tietysti keskustella tästä koko päivän. Ja seuraavaksi sitten tohtori Arbi. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos, jos vastaan kysymykseen, jonka esititte, ja sen, siihen kysymykseen, joka koskee rituaaliteurastuksen tarkkoja lukuja. Minä en ole samaa mieltä näistä luvuista, mutta ei ole tarkoitus näistä ruveta taistelemaan. Meillä on Ranskasta luvut ja siinä on kaksi faktatekijää. Siis on kysymys todellisesta volyymista, niin mitä tulee niihin eläimiin, jotka teurastetaan rituaalisesti, mitä tulee naudanlihan kulutukseen per capita. Siis tässä on kysymys 168 prosentista, siis kaksi ruho, kolmesta ruhosta on tuotu maahan, mitä tulee rituaaliteurastukseen. 11 prosenttia ja 13,8 prosenttia on siis tällaista te- rituaaliteurastusta. Mielestäni tässä on kysymys tasapainosta. Siis ilman luotettavaa lähdettä, niin mielestäni näitä lukuja ei pidä yrittää tasapainoittaa. Mitä sitten tulee siihen kysymykseen, että miksi jossain maassa ei juoda tätä? Siis, siis haluaisin, että selitetään, miten eläin voi kärsii enemmän tai kärsii vähemmän. Tässä on kysymys uskonnollisista säännöistä. Emme ole täällä. Siis me olemme sellaisessa paikassa, jossa keskustellaan uskonnosta. Euroopan unioni on uskonnonvapauksen takaaja. Ja haluamme vahvistaa kantamme, että me olemme kuitenkin olennainen osa Euroopan kansalaisista. Ja kun sanon tämän, mitä tähän pakkomieleen tu, pakkomielteeseen tulee. Tässä on kysymys 29. tammikuuta edustajan käyttämästä sanasta, vaan ei tässä, eikä tässä ole mistään olettamuksesta kysymys. Siis on kysymys edustaja Muskadinin kysymyksestä. Mitä siis on haluttu tässä vastustaa tätä julmaa tapaa, siitä, Eh, eläinten tappamisesta rituaaliteurastuksessa. Se on menetelmä. Tässä on kysymys parlamentin sanoista, ei teidän sanoista. Haluaisin sanoa, että luotan täysin teihin, mutta tämä ilmapiiri on silti olemassa ja se on todellinen, eikä se ole suinkaan poistunut, vaan se on jatkuvasti olemassa. Mielestäni teidän täytyy olla valppaita tässä ja olette ymmärtäneet, miksi, siis me puhumme tässä artiklasta neljä, siis muissa kohdissa on enemmän menty pidemmälle, mitä esimerkiksi tulee kuljetuksia ja muuta, mutta, muuhun, mutta kohdassa neljä nimenomaan puhutaan kielteisesti teurastuksesta. Ei ole kysymys sellaisesta maista, jossa ei ole mitään sääntöjä. Meidän pitää olla tosiaan jonkunnäköinen keihäänkärki, mitä tulee sääntelyyn. Can I say to you clearly? Tohtori Abi, voinko sanoa teille selvästi, mutta että otatte esiin yhden parlamentin edustajan yhden ainoan kysymyksen, älkää uskoko, että kaikki parlamentaarikot ajattelevat tai tuntevat samaa, siis puhutte Rova Muskadiinista. Emme ole täällä minkäänlaista uskonnollista vendettaa ajamassa, vaan yritämme löytää sellaisen ratkaisun, Siis jos jossain maissa käytetään tätä tainnutusta teurastuksen jälkeen toisissa ei siis. Herra Kodat, herra Kura. Eh, just. Kiitoksia herra Parvis. Ihan yksi asia vain. En halua jatkaa tätä eh, steriliä keskustelua. Meidän tarkoitus on löytää ratkaisu eikä jatkaa ikuisesti samaa keskustelua. Ja haluaisin vain ihan selkeän vastauksen yhteen asiaan, mutta en halua mennä mm, uskonnon alueelle. Mutta miten voitte sanoa, että jos on jälki tainnutus, niin e, liha ei enää ole koseria. Mitä sitten tilanne on Australiassa ja Itävallassa ja Englannissa, jossa rabbit sanovat, että e, liha on vielä koseria. Ja kun jo, näissäkin maissa joissain teurastamossa on äm, jälki tainnutusta. Minulla on virallinen raportti ministeriöltä, voin se teille näyttää. Te näette, millaista keskustelua tässä käy. Minä olisin hyvin iloinen voida sen saada tämän vastaan. Mielestäni tämän vastauksen tämä on erittäin tärkeä kysymys, koska jälkitainnutus voisi olla ratkaisu, ei vain siihen kysymykseen, Kärsivätkö eläimet vaivat? Eivät. Tämä ei ole pelkästään uskonnollinen kysymys, vaan myös äm, tieteellinen ja eläinlääkintäkysymys. Mutta jos otetaan käyttään jälkitainnutus, niin ei tarvita merkintöjä. Jos otetaan jälkitainnutus käyttöön kaikilla eläimillä, niin sitä voidaan sanoa, että kaikki eläimet äh, tainnutetaan teurastuksen hetkellä. Tällä tavoin ö, äh, Äh, napataan kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Eli jos yritämme äh, löytää kompromissin, meidän täytyy hyvin huolella harkita tätä asiaa, koska minusta tuntuu, että meillä on mahdollisuus pitää lihaa koserina siinäkin tapauksessa, kun on kyseessä ähm, jälkitainnutus. Ja sitten kun täällä on puhuttu eläinten maahantuonnista, niin mielestäni on erittäin tärkeää, että meillä on selkeät säännöt omalla mantereella, Niin tämä osoittaa, kuten jo jotkut, joillakin muillakin mailla on jo tällaiset standardit, että sen ei pitäisi olla mikään ongelma. Meidän pitäisi ottaa selkeä linja. Jälleen kerran toistan tässä itseäni, mutta mielestäni tämä on tärkeää. Mielestäni jälkitainutus voisi olla erittäin hyvä kompromissi. Kiitoksia. Okay, well thank, thank you all very much. I think... Haluaisin kiittää kaikkia. Mielestäni keskustelu on ollut erittäin mielenkiintoinen. Haluan kiittää todella itse kutakin siitä, että tulitte tänne esittämään asianne. Herra Wojciech Koski tulee esittämään, tekemään mietintönsä. Haluaisin vielä käyttää kiittää kaikkia teitä mielipiteistänne. Se, mitä mietinnölle tapahtuu, on, että tarkistusten jättämisen määräaika on tällä viikolla 19. helmikuuta ja äänestys on 16. maaliskuuta. Mutta haluaisin kiittää joka ikistä teistä puheenvuoroistanne. Se, ne auttavat meitä keskustelemaan ja edistämään herra Wojciechowskin mietintöä. Haluatteko vielä sanoa jonkun viimeisen sanan? Jeszcze raz dziękuję za wszystkie wypowiedzi i chcę tylko wyraźnie powiedzieć. Herra puheenjohtaja, suuret kiitokset kaikista kommenteista kaikille. Haluaisin tehdä selväksi erään asian. Euroopan parlamentin kanta perustuu kompromissiin, laajaan kompromissiin. Jos me arvioimme ekosokin kantaa niin voimme todeta, että meidän ehdotuksemme menee paljon pidemmälle. Siinä otetaan huomioon myöskin rituaaliteurastaminen. Mitä sitten tulee näihin poikkeuksiin, meidän täytyy pitää mielessä eräs asia. On maita, joissa on otettu käyttöön käyttöön toisenlaiset säännöt koskien rituaaliteurastuksia ja maatalousvali. Me emme ole sitä mieltä, että meillä olisi oikeus kieltää näiltä mailta niiden soveltamat rajoitukset. Mitä sitten? sitten tulee uskonnon vapauksiin, vapauteen, sitä ei kukaan aseta kyseenalaiseksi, se on selvää. On aivan selvää, että Euroopan parlamentti ei voi puuttua kansallisten viranomaisten toimivaltaan kuuluviin kysymyksiin, Eli meidän täytyy pitää yllä status quota artiklan 4 puitteissa. Muistakaa, että artikla 4 on peräisin Euroopan komissiosta, eikä se merkitse muutosta tämänhetkiseen tilanteeseen. Kiitos. Hyvä. Kiitos kaikille tosiaan. Kuten sanoin, niin aiomme yhdistää kaikki sitten tähän mietintöön, joten kiitos siitä, että tulitte tänne tänään iltapäivällä. Nyt sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Jos lähdette täältä, haluaisin pyytää, että poistutte hyvin hiljaisesti niin, että voimme käsitellä seuraavan kohdan, joka on kohta viisi. Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelu. Olen itse tässä esittelijä maatalousvaliokunnassa sekä Envi että ITRE-valiokunnista on lausunnot, joten me käymme tänään keskustelua asiantuntijoiden kanssa. Viime kokouksessa päätimme, että kutsuisimme itse asiassa neljä asiantuntijaa, jotka kommentoivat komission ehdotusta, joka koskee tieteellisiin tarkoituksiin käytettäviä elämiä. Haluaisin kiittää avustajaani tästä työstä ja siitä työstä, mitä hän on tehnyt. Ja Patrickia täällä edessä, joka on tehnyt paljon työtä saadakseen kokoon erittäin monimutkaisen mietinnön ja meidän on seurattava komission ehdotusta erittäin tarkoin. Olemme siihen esittäneet koko joukon jo tar- tarkistuksia jo ja olen hyvin kiinnostunut kuulemaan, mitä asiantuntijamme sanovat tänä iltana. En koskaan ollut kuvitellut, että minulle syntyisi tällainen moraalinen dilemma niin kuin tässä. Eli haluan itse asiassa vähentää eläinten käyttöä, mutta samalla varmistaa sen, että on olemassa lääkkeitä ja että lääkkeitä voidaan testata tulevaisuudessakin. Sen tasa, siihen tasapainoon yritän vastata mietinnössäni ja toivottavasti asiantuntijat tänään iltapäivällä voivat auttaa meitä saamaan aikaan tämän mietinnön. Ja ensimmäinen puhuja on tohtori Mark Matfield, Euroopan bio, biolääketieteellisten tut, tutkimusliiton pääsihteeri. Haluaisin pyytää, että puhutte noin 10 minuuttia, mikäli voitte. Mr. Chairman, I'm most grateful. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin kiitollinen voidessani puhua tänään valiokunnalle. Minä olen tieteilijä, joka tutkii äh, syöpää. Olen syöpätutkija yhdistyneessä kuningaskunnasta, mutta olen tänään täällä edustajana akateemisten äh, tutkijoiden edustajina jotka työskentelevät erilaisissa tutkimuslaitoksissa ympäri Eurooppaa. Akateemisten äh, tutkijoiden mm, tut- tutkimus on usein perustutkimusta. Tutkimme kuinka kuinka ihmiskeho toimii ja me emme kehitä uusia lääkkeitä, mutta olisi melkein mahdotonta lääketeollisuudelle kehittää uusia lääkkeitä ilman sitä tietoa, joka se saa perustutkimuksesta. Joskus ihmiset ehkä unohtavat, kuinka tärkeä akateeminen tutkimus on, joten jos annatte minulle mahdollisuuden, haluaisin tässä vain korostaa, että akateemiset tutkijat keksivät penisiliinin, kehittivät ensimmäiset tietokoneet ja internetin sellaisena kuin me sen tänä päivänä päivänä tunnemme. Akateemikot purkivat ihmisgeenikoodin ja he myöskin löysivät ainakin omalla alallani syövän syyn. Eräs tärkeä osa perustutkimusta on se, että se tutkii tuntematonta. Me emme tiedä, mitä me löydämme ennen kuin tutkimus on tehty. Ja siksi tieteellisen tutkimuksen vapaus on niin tärkeä tällä alalla. Kukaan ei tiedä, milloin läpimurtoja, missä se, mistä se löytyy ja milloin se tapahtuu. Ja siksi on tärkeää, että tutkijat voivat seurata mitä ikinä tutkimussuuntaa he haluavat, mitä he pitävät mielenkiintoisena. Tietenkin täytyy olla jonkinlaisia rajoitteita tälle tutkimukselle, koska tieteellisen tutkimuksen täytyy olla eettistä ja laillista, ja siksi me keskustelemme tänään tästä direktiiviehdotuksesta. Tässä ehdotuksessa on useita asioita, jotka akateemiset tutkijat pitävät erittäin hyvinä. Heitä on tietenkin konsulteitu kehittämisvaiheessa, mutta noin yleisesti ottaen olemme sitä mieltä, että se, mitä tässä ehdotetaan, on liian byrokraattista. Tässä on liian paljon asioita, jotka aiheuttaisivat liiallista hallinnollista taakkaa tutkijoille. Euroopan unioni ja jäsenvaltiot investoivat eh, valtaisia summia rahaa eh, tieteellisen tutkimuksen tukemiseen, ja minun mielestäni on selvää, että haluamme, että tutkijat eh, tekevät tutkimustyötä ja käyttävät aikansa siihen, eivätkä käytä aikaansa erilaisten kaavakkeiden täyttämiseen Lisäksi tässä tekstissä on muutamia väärinkäsityksiä tutkimusprosessista ja siksi siinä ehdotetaan joitakin toimenpiteitä, jotka vaikeuttaisivat voimakkaasti tiettyjä tutkimuksen aloja Euroopassa. Esimerkiksi neuro neurotiedettä tämä vaikuttaisi huomattavasti. Meillä on yhä enemmän, olemme vä- ikääntyvää väestö, joten on, meillä on yhä enemmän aivosairauksia, epilepsiaa, Alzheimerin tautia ja muuta. Ennen kuin voimme lääkkeillä vaikuttaa näihin sairauksiin, meidän täytyy ymmärtää, miten nämä aivot toimivat. Ja siksi meidän täytyy joissain tapauksissa tutkia kädellisten aivoja, ei ihmisapinoiden aivoja. Tässä on kyse tutkimuksesta, jota ei voida tehdä muilla eläimillä, koska aivot ovat anatomisesti ja fysiologisesti hyvin erilaiset. Jos käytetään jotain muita lajeja, niin tulokset olisivat täysin hyödyttömät. Tämä teksti eh, tekee kaksi rajoitusta tällaiselle tutkimukselle. Artikla 8 ehdottaa, että kädellisten käyttöä rajoitetaan ainoastaan sellaisen tutkimuksiin, jonka tarkoituksena on ähm, äh, pelastaa ihmisiä, kun on kyse äh, hengenvaarallisista taudeista. Tässä täysin unohdetaan perustutkimus. Jos haluamme tulevaisuudessa esimerkiksi tietää, mikä on ero normaalin ja epänormaalin aivotoiminnan välillä, jos henkilöllä on aivosairaus. Toinen kosmos liittyy ei-ihmisapinoiden kasvattamiseen. Kaikki ei, kaikki tällaiset kädelliset Euroopassa kasvatetaan kasvatetaan vankeudessa, mutta tässä ehdotetaan, että tietyn siirtymävaiheen jälkeen käytetään ainoastaan sellaisia kädellisiä, jotka ovat kahden sukupolven ajan mm, eläneet vankeudessa. Ongelma on se, että se kädellisten laji, jota täällä käytetään Euroopassa, on hyvin vaikea kasvattaa. Ja olemme yrittäneet kasvattaa vankeudessa kahden sukupolven ajan näitä kädellisiä ja tulokset eivät ole olleet kovin hyvin. Toisen sukupolven jälkeen näitä kädellisiä on vain alle 20 prosenttia kuin mitä tarvitaan Euroopassa. Kukaan ei, Euroopassa, ei maailmassa ole pystynyt todistamaan, että pystymme todellakin kasvattamaan vankeudessa riittävän määrän näitä ei-ihmisapinoita ja on epäviisasta vaatia tällaista, jos ei ole mitään todistusaineistoa siitä, että näin tä, koeeläimiä pystytään todellakin kasvattamaan. Minä pyytäisin, että tämä ainakin poistettaisiin tekstit tai ainakin tehtäisiin tällainen toteutettavuustutkimus, jotta ja niin, että tämä määräys otettaisiin käyttöön sitten, kun se todellakin on mahdollista. Jos tämä määräys otettaisiin nyt käyttöön, se lisäisi valtaisasti eläinkokeiden kustannuksia, se tekisi kokeista hyvin epävarmoja, koska ei olisi varmaa, voitaisiinko löytää eläimiä siihen. Ja se tarkoittaisi, että tällaista tutkimusta ei enää tehtäisi Euroopassa, vaan muissa maissa, esimerkiksi Amerikassa, Kiinassa, Intiassa. Ja tuloksena puheenjohtaja suurimmassa osassa tapauksissa oli siis se, että samoja eläimiä käytettäisiin samoissa eläinkokeissa muissa maissa, joissa eläinsuojeluvaatimukset ovat alhaisemmat. Ja nyt siitä kärsisi sitten eurooppalainen tutkimus ja eläinsuojelu. Ja sitten toinen ongelma, jonka näemme, on artiklassa 16, jossa puhutaan eläinten käytöstä. Yleensä eläimiä käytetään ainoastaan kerran. Tämä yleinen sääntö on, että yhtä eläintä käytetään aina vain yhteen kokeeseen, mutta on tapauksia, joissa eläimiä täytyy kouluttaa hyvin monimutkaisen, sen täytyy mennä hyvin mutkaisen koulutuksen kautta, tai sitten eläin täytyy preparoida, sille täytyy tehdä esimerkiksi leikkaus. Annan tästä esimerkin, jos haluaa tutkia kädellisen aivoa, niin ja tämä apinaa täytyy ensin kouluttaa johonkin tiettyyn tehtävään, esimerkiksi käyttää kosketusnäyttöä. Ja kun se koskettaa näyttöä oikealla tavalla, niin se saa palkinnan. Tällainen koulutus saattaa kestää jopa kuusi kuukautta tai kauemmin. Itse tutkimus saattaa kestää ainoastaan, itse koe saattaa kestää ainoastaan kolme päivää kun on kyse tällaisesta pitkästä tutkimuksesta, on järkevää käyttää samaa eläintä useampaan otteeseen, koska on järjetöntä aina mennä läpi tämä kuuden kuukauden opetusvaihe. Silloin tarvittaisiin myös hyvin paljon enemmän koeeläimiä. Toinen esimerkki on se, että jos halutaan esimerkiksi mitata verenpainetta tai hormonitasoa, niin ei oteta verinäytettä eläimestä, koska se on hyvin stressaavaa ja vaikuttaisi tietenkin verenpaineeseen hormonitasoon, vaan usein me eläimeen laitamme pienen sensorin nukutuksessa, joka antaa meille tietoa hormonitasosta ja verenpaineesta. Itse tutkimus on sitten sitä, että vaihdetaan esimerkiksi eläimen ruokavaliota tai tarkkaalaisen käyttäytymistä ja kaikki tieto saadaan läpi, saadaan tästä pienestä sensorista ilman, että e, e, käytettäisiin, eläinten hyvinvoinnin kannalta olisi järkevää käyttää tällainen samaa eläintä useammassa kokeessa peräkkäin, mutta tämä teksti mahdollistaa ainoastaan sen e, siinä tapauksessa, että toinen tutkimus on kaikkein mahdollinen kevyin mahdollinen. Perustutkimuksessa ei ole mahdollista taata sitä, että vaikutukset eläimeen ovat hyvin vähäiset. Tämä tarkoittaa, että tutkimuksen vakavuus on määriteltävä ennen kuin tutkimus tehdään. Ja tämä mahdollistaisi sen, että perust- vaikuttaisi niin, että perustutkimuksessa koeläimiä ei saatettaisi koskaan käyttää uudelleen. Se tarkoittaisi, että tutkimus kestäisi kauemmin, se olisi kalliimpaa, eläinten määrää äh, koeläinten määrä lisääntyisi, myös kädellisten määrä ja, ja eläinten kärsimyksen määrä kokonaisuudessaan kasvaisi. Minun mielestäni tämä lauseke eh, kyllä nyt menee vastaan kaikkia periaatteita. Ja nyt huomaan, että kymmenen minuuttiseni on päättymässä, puheenjohtaja. Voisin vain sanoa, että nämä kolme eh, artiklaa ovat prioriteetteja perustutkimukselle. Jos tämä valiokunta pystyy käsittelemään ja muuttamaan nämä kolme artiklaa, niin silloin se todellakin tukisi perustutkimusta, perustavanlaatuista lääketieteellistä tutkimusta yliopistoissa ja tutkimuskeskuksissa Euroopassa. Kiitoksia. No, Kiitos. <clears throat> Palaamme kysymyksiin hetken päästä. Kiitos joka tapauksessa esityksestä. Sitten tohtori Philippe Detieux. Pyydän anteeksi, puheenjohtaja pyytää anteeksi. Kiitos puheenjohtaja. Aion käyttää omaa äidinkieltäni, mutta mielelläni vastaan tietysti mahdollisiin kysymyksiin englanniksi. Olen eläinlääkäri ja vastaan Sanofi Aventiksessä sellaista osastosta, jossa nimenomaan on kysymys lääketurvallisuudesta, mitä toksikologiaan tulee. Puhun Sanofi Aventisin nimissä tänään, mutta mutta mielipiteeni ovat sellaisia, että lääketieteessä, lääketeollisuuden kollegani varmasti ovat samaa mieltä. Sanofi-Aventis on yksi maailman suurimmista, kolmas Euro- maailmassa ja ensimmäinen Euroopassa esimerkiksi, ja ensimmäinen eh, rokotteiden tuottaja ja ja kehitysmaissa kaikkein suurin, eli se osoittaa, että me menemme, to, toimimme suuremmalla alalla kuin pelkästään mitä tulee sellaisiin maihin, jotka ovat taloudellisesti kehittyneitä. Mitä Euroopan, eurooppalaisen direktiivin uudistamiseen tulee, joka on tällainen standardidirektiivi, mitä koeläinten suojeluun tulee? Siis tässähän on kysymys eläimistä siis tarkoituksessa, jotta voitaisiin tuottaa markkinoille tehokkaita, innovoivia lääkkeitä, ennen kaikkea turvallisia lääkkeitä. Siis tässä on kysymys kansalaisten terveydestä. Meidän yrityksemme kaksi kolmas os, äh, siis neljä, kolma, kolme neljäsosaa tutkimuksesta ja kehitystyöstä tehdään nimenomaan Euroopassa. Jos otetaan erityisesimerkki, joka koskee esimerkiksi kädellisten apinoiden käyttöä, niin 100 prosenttia tästä toiminnasta tapahtuu Ranskassa. On syytä tietää myös, että olemme, ja tämä koskee tätä sopimusta äh, koeläinten käyttämisestä. Me käytämme, sovellamme kolmea R. Ei ole kysymys pelkästään korvaamisesta ja vähentämisestä, vaan myös äh, siitä, että hienosäädetään me työskentelemme hyvin suuren molekyylimäärän kanssa ja silloin kun meillä on koeputki koemahdollisuus, niin käytämme sitä. Eli, siis me mitä molekyyliin tulee, niin on kysymys siitä, että ennen kuin sitä käytetään, niin on varmistettava, että se, se ei merkitse kriis, riskiä. On kysymys siitä, että valitaan oikea avain oikeaan lukkoon, eli on tarkoitus äh, varmistettava se, että tämä avain ei avaa toisia mahdollisia muita lukkoja. Mitä tulee esimerkiksi koeputki, koetkuskissa tehtyihin kokeisiin, Siis 80-90 prosenttia näistä kokeista tehdään in vitro. Eh, mitä esimerkiksi tulee molekyylien skriinaukseen, siinä esimerkiksi eh, siis tämä, tätä tekstiä käytetään kaikkiin niihin molekyyleihin, jotka, joita me käytämme tutkimuksissamme. Tällä tavalla pystymme tunnistamaan 80 prosenttia tapauksesta, 20 prosenttia sitten käytetään, niissä käytetään koeeläimiä. Siis näissä tapauksissa ei ole voitu korvata eläimiä koeputkissa tehtävillä kokeilla. Mitä tähän direktiivin tarkistamiseen tulee, haluaisin seuraavaksi puhua siitä. Jo, kollegani Matfield puhui jo siitä, että on kysymys äh, siitä, että rajoitetaan tutkijoiden mahdollisuuksia käyttää koeeläimiä, ennen kaikkea kädellisiä apinoita Euroopassa. Ja tässä viitataan esimerkiksi sellaisiin sairauksiin, kuten esimerkiksi neurovegetatiivisiin, kuten kollegani mainitsi. Ja toksikologiahan olisi myös sellainen menetelmä, joka merkitsee kärsimystä eläimille – Siis on kysymys bio, siis lääketeollisuuden lopusta, lopusta Euroopassa, jos ajatellaan tässähän on kysymys siitä, että käytetään nimenomaan kädellisiä apinoita. Siis on kysymys esimerkiksi siitä, että saadaan aikaan immunireaktio. Siis halutaan nämä vasta-aineet yrittää eliminoida. Ja apinahan on hyvin lähellä ihmistä ja siis ja vain tietyissä kädellisissä apinoissa voidaan todeta tällaisia vaikutuksia, joita voidaan verrata ihmisiin. Mitä artiklaan 15 tulee? Siis tässähän puhutaan tutkimuksista, jotta voitaisiin kehittää uusia lääkkeitä. On kysymys esimerkiksi uusien rokotteiden kehittämisestä. Jotkut virustaudit, niihin on voitu kehittää rokotteita ainoastaan sillä tavoin, että on tehty kokeita eläim, koeeläimillä. Mitä esimerkiksi kas, erilaisten kasvaimien kehittymiseen eläimissä, sehän merkitsee tietysti sitä, että eläin kärsii. Puhutaan myös niistä tutkimustuloksista, tutkimustulosten hyödystä ja hyödystä pitkällä aikavälillä, se ei ole aina välttämättömästi heti nähtävissä. Jos ajatellaan esimerkiksi tutkimuspöytäkirjoja, mitä esimerkiksi lisääntyvyysterveyteen tulee, siis eh, nämä kädelliset apinathan ovat sellaisia, että niiden järjestelmä on kaikkein lähinnä ihmisen järjestelmää. Puhutaan luovuttajista ja, ni- ja kantajista ja niin edelleen, siis puhutaan kädellisistä apinoista vastaanottajina ja niin edelleen. silloin, kun puhutaan esimerkiksi elinten siirrosta ja elinten puutteesta. Mitä näihin artikloihin tulee, siis jotkut näistä mielestäni ovat vääriä hyviä ajatuksia ja voivat itse asiassa vaikuttaa kielteisesti eläinten suojeluun. Se on sellainen asia, josta kaikki olemme kuitenkin kiinnostuneita. Puhuttiin siitä, että eläin, joka on esimerkiksi luonnossa vangittu. Siis tässä on kysymys esimerkiksi suurista linnuista, esimerkiksi Mauritu, Mauritiuksella, Kambodjassa, Vietnamissa, Kiinassa. Siellähän otetaan kiinni eläimiä. Esimerkiksi siis nämä eläimet, jotka eivät koskaan ole eläneet luonnonvaraisessa tilassa, tällaisia eläimiä me käytämme täysin. Ja kaikissa suurissa lääketehtaissa tehdään näin, kuten esimerkiksi omassani. Ongelma nykyään on se, että yksikään maa tai yksikään laboratorio ei esimerkiksi puhun makakiapinasta tässä, mikä eli yksikään ei ole voinut tosiaan näiden F2-eläinten tuotantoa taata mitä tulee näiden, äh, <clears throat> näihin eläimiin, jotka elävät haaremissa, <clears throat> yksi uros 25 naarasta. Siis me käytämme tietysti yhtä paljon naaraita kuin uroksia. Jos käytetään LF1 tai LF2, niin siellä kysymys on siitä, mitä käytetään niille, tehdään niille 24 muulle urokselle, jota ei voida käyttää kokeessamme. Mitä sitten tulee uusiokäyttöön, jos halutaan tosiaan, ja artikla 16 vähentää, minimoida kärsimys. Mehän käytämme sellaisia eläimiä, joihin olemme asentaneet tällaisen laitteen, joita pystymme valvomaan tai kontrolloimaan etäisyydeltä esimerkiksi niiden sydänrytmiä, niiden verenpainetta ja niin edelleen. Siis voimme esimerkiksi apinoita käyttää tähän. Tämä kirurgia, kirurginen toimi, jota tarvitaan ennen kuin tällainen laite istutetaan, niin joissakin maissa pidetään sitä kohtuullisena tuskan tuottajana, eli näitä, tätä voidaan käyttää. Sellainen asia, joka ja tämä on viimeinen suuri aspekti, jonka, jota haluan käsitellä, tämä on byrokratia, mitä uuteen menettelyyn puhu, tulee, kun puhutaan esimerkiksi yle, yleistä julkista tutkimuksesta. Mitä eettiskomiteaan tulee, niin me haluamme sellaisen pikemminkin kuin – kuin että jokaisessa maassa olisi kansallinen toimivaltainen viranomainen. Paras kontrolli tutkimuksessa, se tulee sellaiselta kentällä olevalta tieteelliseltä elimeltä. Komit, eettinen komiteahan on esimerkiksi sellainen, joka on Euroopassa ollut johtoasemassa ja joka on jo toiminut parikymmentä vuotta. Mehän sellainenhan on olemassa kaikissa tutkimuslaitoksissa, ne te, joissa tehdään tutkimusta. Ja myös vähintään tällaisessa on aina yksi henkilö lääketeollisuuden ulkopuolelta. Mitä tulee tämän toimivaltaisen viranomaisen tekemään vuosittaiseen tarkastukseen, siis sehän on myös sellainen byrokraattinen toiminta, joka rasittaa koko järjestelmää. Meitähän valvotaan ja me, me olemme tosiaan hyvin säädeltyjä. Meidän hyviä laboratoriokäytänteitä kontrolloidaan. Siis kaikissa siis, e-, erilaiset riippumattomat kansainväliset yhdistykset esimerkiksi ovat meidän, auktorisoivat meidät mielestäni se, että tehdään tällainen vuotuinen tutkimus, siis pikemminkin olisi kysymys kahden vuoden välein tapahtumisesta. Siis on kysymys siitä, että hyvin, valvotaan hyvin sitä, mitä tällä, tässä teollisuudessa tapahtuu, mutta lopetan kohta. Haluaisin sanoa kuitenkin, että tässä on kysymys siitä, että ylläpidämme tutkimusta Euroopassa ja ennen kaikkea mitä tulee lääketeollisuuteen – ja lääkkeisiin, jotka menevät muihin maihin, kuten esimerkiksi Aasiaan. Siis tässä mennään hyvin paljon pidemmälle, mitä eläinten suojeluun tulee, kuin muunlaisissa toiminnassa, jossa eläimet ovat mukana. Mitä esimerkiksi tulee lääke, lääkkeiden turvallisuus. Thank you very much. Um, now... Kiitos. Nyt sitten Penny Hawkins, joka on Research Animals Department Science Group of the Royal Society for the Prevention of Cruelty, eli äh, Yhdistyneen kuningaskunnan eläinsuojelujärjestöltä. Kiitoksia. Minä itse asiassa puhun tällä Eurogroupin puolesta. Äh, se kannattaa tätä 86.609 direktiivin uudistamista äh, alkuperäisen direktiivin jälkeen on edistytty huomattavasti tieteellisessä tiedossa eläinten hyvinvoinnista ja käytännöstä ja myöskin julkinen mielipide on muuttanut. Tämä uusi lainsäädäntö, on tarkoitus ottaa tämä kaikki huomioon myöskin tieteellisen yhteisön lähestymistapa eläinten hyvinvointiin on muuttunut huomattavasti vuodesta 1986. On tärkeää, että laki ottaa tämänkin huomioon erityisesti, koska tieteilijät eivät toimi missään moraalisessa yhtiössä. He ovat osa yhtiössä yhteiskuntaa. Eurogroup on sitä mieltä, että uudessa direktiivissä on hyviä periaatteita, mutta meillä on myös suuria huolenaiheita ja haluan vain ottaa esille muutamat tärkeimmät kysymyksemme. Ensinnäkin myönteiset edistykset äh, tässä ehdotuksessa. Tämä äh, soveltamisalan laajeneminen niin, että se ottaa huomioon erilaiset tieteelliset tutkimukset ja erilaiset eläinlajit, esimerkiksi perustutkimus ja akateeminen tutkimus, myöskin teollisuus, äh, pääjalkaiset ja kymmenjalkaäiriöiset, alkio- ja sikiövaiheessa olevat eläimet ja eläimet, joita tapetaan ainoastaan niiden kudosten takia. Kaikki prosessit, jotka saattavat aiheuttaa kipua, kärsimystä ja pitää säädellä oikein. Kaikki eh, erilaiset lajit pitää kattaa riippumatta niiden kehitystasosta. Me myös tuemme sitä, että eh, nämä kolme R toteutetaan korvaaminen, vähentäminen ja eh, parantaminen. Tämä täytyy ottaa huomioon kaikki erilaiset tutkimusprojektit eläinten korvaaminen, sen täytyy olla prioriteetti. Olemme erittäin iloinen, että tähän otetaan huomioon vaatimuksia liittyen tällaisten korvausvaihtoehtojen kehittämiseen. On edistytty huomattavasti kolmen R täytäntöönpanossa, myöskin korvaamisen täytäntöönpanossa esimerkiksi tutkimuksen ja hyvien käytänteiden vaihdon käyttä. Ja erilaiset ponnisteluja tällä alalla on lisättävä verrattuna vanhaan direktiiviin parannusta on tämä autorisointi luvanvaraistamisprosessi, jossa kasvatus e, ja käyttö on luvanvaraistettava. Tämä on vaadittu jo pitkään ja tämä ehdotettu kolmen tason luvanvaraistamisprosessi on erittäin tervetullut ja se on toiminut yhdistyneessä kuningaskunnassa vuodesta 1996 erittäin hyvin ilman, että siitä olisi ollut tieteelle haittaa. On myös erittäin hyvä nähdä, että vaaditaan henkilöiden riittävää koulutusta ja että heidän täytyy osoittaa riittävä pätevyystaso. Erittäin tärkein ja myönteisin asia tästä direktiiviehdotuksessa on se, että vaaditaan eläin kokeiden eettistä arviointia. Tässä on kolme aspektia. Vastaavan viranomaisen, paikallisen valvontaviranomaisen ja kansallisten eläinsuojeluviranomaisten arviointi. Kaikki nämä on otettava huomioon, jotta tämä direktiivi ottaa huomioon julkiset huolenaiheet ja vähentää kärsivien eläinten määrää. Tiedon puute eläinkokeista EU:ssa on ollut suuri huolenaihe euroryhmälle ja siksi olemme iloisia Eurogruupille ja siksi olemme iloisia, että vaaditaan tilastoja todellisista eläinkokeista ja myöskin ei-teknisten hankkeiden yhteenvetojen julkaisu. Suuntaviivat liittyen eläinten hoitoon ja asumuksiin on myöskin hyvä asia. Tämä on tehty yhdessä äh, akateemikkojen ja teollisuuden kanssa. Kuitenkin on joitakin eläinsuojeluongelmia tässä äh, ehdotuksen osassa, kuten voin teille myöhemmin selittää. Mitä tulee äh, ei-ihmisapinoiden käyttöön, euroryhmä todellakin, Eurogroup on erittäin tyytyväinen, että näiden käyttöä rajoitetaan. Nämä ehdotukset ovat toimivia ja ne vähentävät kädellis, niiden kädellisten määrää, jotka kärsivät eläinkokeista. Suuria ihmisapinoita ei pitäisi käyttää laisinkaan. Eurogroupin mielestä kokonaisuudessaan ehdotus on hyvä, mutta jotkut artiklat ovat vaikeita ymmärtää. Esimerkiksi artikla 2 eh, eh, sanoo, että tämä eh, direktiivi ei koske sellaisia kokeita, jotka eivät ole invasiivisia. Tämä tarkoittaa yleensä, että käytetään leikkausta, mutta muutkin kokeet voivat aiheuttaa kärsimystä kuin leikkaus. Ja jotkut direktiivit, vaikka ne ovat hyviä, eivät menekään riittävän pitkälle ja ne olisivat haitallisia eläinten suojelulla. Esimerkiksi mitä tulee eutanasiaan, eläinten hoitoon ja asumuksiin. Mitä tulee eläinten hoitoon ja asemuksiin, meillä on kolme huolenaihetta. Ensinnäkin on tärkeää pitää näitä vähimmäistandardeina eikä niinkään parhaina käytänteinä. Toiseksi tämä teksti, joka löytyy tästä, joka liittyy tähän eläinten häkkien kokoon, sitä ei ole toistettu täällä. Se on erittäin tärkeää. Kolmanneksi näiden suuntaviivojen täytäntöönpanolla on nyt on liikaa aikaa. Esimerkiksi ähm, aika vuoteen 2012, mitä tulee jäniksiin ja äh, jyrsijöihin ja mitä tulee apinoihin ja koiriin vuoteen 2017. On käytetty kahdeksan vuotta näiden uusien standardien kehittämiseen ja nyt on kestänyt vielä kaksi vuotta ja Eurogroup on sitä mieltä, että lykkäys olisi ei olisi hyväksyttävää ja monet laboratoriot jo majoittavat eläimiä tämän näiden vaatimusten mukaan, joten tämä ei pitäisi olla mikään ongelma. Mitä tulee mm, vakavuuteen, niin tällainen vakavuusluokitus on erittäin tärkeä, mutta valitettavasti tämä artikla, joka määrittelee vakavuusluokitelut, ei ole riittävän selvä. Tässä ei määritellä kunnolla, mitä tarkoittaa keskiverto, vähäinen ja vakavaa ja tämä pitää määritellä, koska monet artiklat ovat riippuvaisia tästä luokituksesta ole mitään pakkoa antaa yhteenvetoja vähäisistä eläinkokeista, jos niissä ei käytetä apinoita. Mm, mielestäni tällaisia yhteenvoitoja on tehtävä kaikista hankkeista. Kaikki kärsimyksen tasot ovat tärkeitä ja julkiset ja eläin, eläinsuojelujärjestöt ovat huolissaan näistä. Mitä tulee muihin kuin ihmisapinoihin, niin olemme sitä mieltä, että tässä mennään askel eteenpäin, mutta ei riittävän pitkälle. Pitäisi askel askeleelta kieltää ei-ihmisapinoiden käyttö. Tieteilijät ja akateemiset tutkijat ovat sanoneet, että he eivät halua käyttää näitä ei-ihmisapinoita, joten tämä voita, ne, niiden käyttö voitaisiin kieltää ja eh, kun niitä käytetään, niin pitäisi olla todellista tieteellistä eh, perustelua sille. Ja siirtymävaiheen pitäisi olla lyhyempi kuin 7-10 vuotta, kuten liittäessä kolme sanomaan. ei ainoastaan eläin eh, suojelusyistä, vaan myöskin ihmisten terveyden suojelusyistä. Ihmisapinoiden kiellon pitäisi olla selkeä. Tähän liittyy suuria eettisiä ongelmia ja tulee eutanasiasta, me olemme erittäin huolestuneita liite viiden inhimillisen tappamisen määritelmistä. Se ei ole sopiva, mitä tulee alkio- ja sikioasteella oleviin eläimiin. Siinä on hyvin kyseenalaisia tekniikoita tappamiseen ja esimerkiksi jyrsijöitä voidaan tappaa argonilla – tämä liite voisi johtaa eläinten kärsimykseen tässä muodossaan. Sitä ei voida hyväksyä, sitä täytyy huomattavasti parantaa. Eurogroup pitää hyvänä sitä, että nähdään vaihtoehtoja eläinkokeille, mutta ehdotukset eivät mene riittävän pitkällä. Kansalliset referenssilaboratoriot rajoittuvat tällaiseen toksikologiaprosesseihin. Tämä on kuitenkin vain osa eläinkokeista, joita tehdään Euroopan unionissa. Se ei käsittele kaikkia eri eläinkokeiden lajeja ja tarvetta kehittää vaihtoehtoja eläinkokeilla. On erittäin tärkeää, että direktiivi ottaa huomioon sen, että täytyy kiireellisesti kehittää ja validoida erilaisia vaihtoehtoisia koemuotoja. Ja yhteenvetona haluaisin sanoa, että Eurogroup on rohkaistunut, mutta myös huolestunut tästä direktiiviehdotusta. Monet niistä periaatteista, jotka ovat tarpeen hyvin säänneltyjä eläinkokeita varten, jos tällaisia eläinkokeita täytyy tehdä, ovat mukana, mutta jotkut osat tätä tekstiä ovat haitallisia eläinten hyvinvoinnilla. Tässä prosessissa olemme olleet hyvin paljon mukana ja olemme nähneet yhteisymmärrystä tieteellisen yhteisön ja eläinsuojeluryhmien välillä. Tämä on perustuu tähän kolmeen Rään ja siihen, että eläinten hyvinvointi on kaikkien sydämellä. Nyt Eurogruupin mielestä olisi ikävää, jos ei voitaisi päästä konsensusta näin tärkeästä lainsäädännöstä, kun viilataan tämän direktiivin sanamuotoja. Nyt on aika, että kaikki toimijat saavat aikaan selkeän, toimivan ja eettisesti hyväksyttävän direktiivin. Kiitoksia. Thank you, thank you very much. Now... Kiitos. Minun on ottanut yhteyttä myös potilasjärjestö, joten seuraavaksi annan puheenvuoron Rova Sophie Petit Siemanille, joka on erilaisten lääketieteellistä tutkimusta tukevien hyväntekeväisyysjärjestöjen ulkosuhteista vastaava henkilö, joten puheenvuoro on teillä. Today. Um, the Association of Medical Research Charities is... Kiitos. Tämä yhdistys on yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva järjestö ja siihen kuuluu noin 115 erilaista hyväntekeväisyysjärjestöä, jotka rahoittavat lääketieteellistä tutkimusta. Tässä on kysymys laajasta kirjosta. Tässä on Welcome Trust, Council Research UK ja niin edelleen, aina hyvin pieniin potilasjohtoisiin järjestöihin mutta kaikilla on yksi yhteinen teema ja se on se, että ne yhdessä työskentelevät potilaiden hyväksi. Mitä jäsenjärjestöimme tulee, siis noin yksi kolmasosa ainoastaan rahoittaa sellaista tutkimusta, jossa käytetään koeeläimiä mutta tätä pidetään kuitenkin tärkeänä. On tärkeää korostaa myös, että niiden kanta heijastuu sitä tosiseikkaa, että heijastaa sitä tosiseikkaa, että suuri osa yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisista voi hyväksyä koeläinten käytön. Jos koeeläimiä käytetään mahdollisimman inhimillisissä oloissa ja Muita vaihtoehtoja ei ole. Olemme työskennelleet tämän direktiivin kehittämiseksi. Me olemme samaa mieltä siitä, että byrokraattiset esteet lisääntyvät ja saattaisi olla sellaista lainsäädäntöä, joka nimenomaan rajoittaisi tutkimusta, jossa on kysymys kuitenkin potilaiden edusta. Ja tohtori Matthew, Matfieldiltä kuulitte tästä. Ja nämä saatetaan, nämä esteet saattavat syntyä ilman, että niistä koituu mitään eläinten hyväksi. Haluaisin esittää teille tänään joitakin esimerkkejä niistä hyödyistä, joita potilaille koituu siitä, että eläimiä, koeeläimiä käytetään lääketieteellisissä tutkimuksissa ja miksi näin tehdään. Jos esimerkiksi ajatellaan aivohalvausta, stroke, jota kutsutaan aivohalvaukseksi, jossa sitä verrataan esimerkiksi sydänkohtaukseen – eläin nukutetaan ja sen jälkeen sitten itse asiassa toistetaan se, mitä strokeissa tai aivohalvauksessa tapahtuu. Yritetään, ja siis tosiaan äh, tukitaan sellainen verisuoni, joka kuljettaa verta aivoon ilman, että eläin äh, saa, tulee taju, tajuntaan. Siis voidaan tappaa eläin ja sitten sitten siis äh, voidaan tutkia tämän eläimen aivoja. Joissakin ko- kokeissa voidaan ottaa mukaan tällainen jonkunnäköinen lääke tai muu yhdiste, joka voisi estää sitä eh, vahinkoa, joka aivoille syntyy silloin, kun aivohalvaus sattuu. Ja itse asiassa voidaan siis nähdä tällaisessa eläimessä se, mitä tapahtuu, eli voidaan nähdä mm, mikroskoopissa, että aivot ovat tosiaan, tai aivosolut ovat eläviä, eivätkä ole kuolevia, kuolleita soluja, mikä on nähtävissä ihmisessä silloin, kun hänellä on ollut aivohalvaus. Mitään tällaista ei voida tehdä ilman koeeläimiä, jotta voidaan ymmärtää, mikä ihmisessä menee pieleen ja sitten kun halutaan arvioida sitä aikaa, milloin tällaisia lääkkeitä pitää ihmiselle antaa, niin pitää tutkia verisuonia, sydäntä ja niin edelleen. Siis se, mitä tällaisissa malleissa testataan, niin se tieto menee sieltä sitten kehitys- ja teo- lääketeollisuuteen. Isäni on kärsinyt haivoalvaukseen. Hänen kohdallaan kaikki tällainen toiminta on liian myöhäistä, mutta meidän on yritettävä saada aikaan sellaista tutkimusta. Hän itse asiassa on juuri täyttänyt 80, hän olisi kossin pelaaja, pelaaja hiihtäjä ja niin edelleen. Hän ei pysty kävelemään enää itsenäisesti. Viimeksi kun olin Euroopan parlamentissa, niin täällä oli tällainen mies nimeltä Mike Robbins, jolla oli Parkinsonin tauti. Siis euroonithan tässä menettävät kommunikointikykynsä ja se merkitsee sitä, että motoriikka kärsii ja monet muutkin toiminnot. Hänen Parkinsonin tautinsa oli niin pitkälle pahasti kehittynyt, että hänen vaimonsa ja lapsensa eivät pystyneet olemaan huoneessa, kun hän luki lehteä, koska hän vapisi tai tärisi niin paljon, että he eivät, voineet, eivät pystyneet olemaan samassa äh, huoneessa. Hänelle kuitenkin tarjottiin tällainen syvä aivostimulointi siten, että syvälle aivoihin istutettaisiin elektrodeja, jotka ovat samanlaisia kuin sydämen tahdistin. Ja kun sähkö kytkettiin, niin Mike Robbins silloin toimii aivan kuten mekin. Ja silloin sitten, kun virta katkaistiin, niin hän alkoi vapista. 30 apinaa on käytetty 20 vuoden aikana, jotta tämä ja vastaavat voivat tekniikat on voitu kehittää. Ja noin 40 000 ihmistä eri puolilla maailmaa on hyötynyt tästä. Se, että ihmisapino, kädellisiä apinoita käytetään, se usein, usein aiheuttaa tai aiheuttaa yleensä erittäin suurta huolta, mutta meidän pitää ajatella esimerkiksi hermotutkimusta ja muuta tutkimusta, jossa näitä käytetään. Tässä kaksi tämmöistä pientä välähdystä, mutta ajatelkaa mitä tahansa lääketieteellistä tointa. Esimerkiksi sarvikalvoon korvaamista tai sydämen siirtoa, jos mitään tällaista ei olisi testattu aikaisemmin, kuin esimerkiksi uusia lääkkeitä, joita yhdistyneessä kunnassa on, on testattava ainakin kahdessa eri lajissa. Ottaisitteko tällaisen lääkkeen ensimmäistä kertaa, jos koskaan ei olisi näitä testattu eläimissä? Siis tässähän on kysymys siitä, kuinka ihmisen terve keho toimii ja mikä, menee, mikä sitten menee vikaan silloin, kun ihminen sairastuu ja mitä tarvitaan parantamiseksi.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 naisen, jonka tytär oli sairas, äh, raskas. Ja sitten hänelle kerrottiin, että mitä tähän näissä hillerikokeissa käytettiin kehitettyihin lääkkeisiin tulee, niin illa, ilman tällaisia tytär oli samalla, hänellä oli syöpä ilman, että hän olisi ollut tällaisia lääkkeitä, niin joita kehitettiin näissä frettikokeissa, niin hän, hän ei olisi selviytynyt. Siis tiesin, että jo silloin, että itse olisin valmis puolustamaan sellaisia tutkimuksia, eläinkokeita, jotka, joiden tuloksena oltaisiin voitu helpottaa hänen sairauttaan tai kärsimystään ei voida saada lupaa käyttää eläimiä, jos on olemassa vaihtoehtoja. Haluaisin hyvin lyhyesti puhua vaihtoehdoista myös, koska se on sellainen asia, joka otetaan usein esiin. Kolme vuotta sitten suuri eh, brittijärjestö otti minuun yhteyttä. Tässä oli kysymys erilaisista kudostutkimusta ja niin edelleen, siis ne ovat erittäin olennainen osa. Sanoin tälle tämän järjestön edustajalle, että jos kerrot minulle, miten voit tosiaan toistaa tai matkia elävää, hengittävää ihmiskehoa, niin silloin tulen mukaan kampanjaanne ja tarkoitin sitä. Ja vastaus oli, että se on hyvä kysymys ja nyt on kolme vuotta kulunut ja vielä odotan, saada vasta- odotan vastausta hänen järjestöltään. Eli millä tavalla he ehdottavat, että tällaista lääketieteellistä tutkimusta tehdään silloin, kun ei olla tyytyväisiä tai ollaan tyytymättömiä tällaiseen eläinkokeita käyttävään tutkimustyöhön, niin sanotaan, että se ei ole eettistä. Mitä tulee sairauksiin, niin palaan tähän samaan kysymykseen, että onko eettistä jättää tekemättä tällainen, jos voidaan helpottaa ihmisen kärsimystä ja tuskaa käyttämällä eläimiä siten, kun niitä käytetään jos on olemassa tapa, joka on yhtä nopea tai nopeampi tai halpa tai halvempi, koska eläintutkimukset ovat erittäin kalliita, tehokkaan, tehokas tai tehokkaampi, niin silloin me tuemme tällaista menetelmää. Kuulimme tohtori Hokesilta näistä kolmesta Rstä, koska on olemassa huolta siitä, että eläintutkimustilastoissa on nähty lisääntymistä. Ainoa kommentti, jonka haluaisin tehdä, on se, että tämä lisäys heijastaa sitä, että eläimiä, eläimiin käytetään geenimuuntelua niin, että ne olisivat täydellisiä malleja tietyissä taudeissa. Siksi olemme näke, nähneet viime vuosina tällaisen lisäyksen. Nämä GMO-eläimet, nämä tulevat olemaan palempia eläintautimalleja ja pystymme vähentämään niiden käyttöä. Mitä tulee korkeaan hyvinvointistandardeihin, korkeisiin hyvinvointistandardeihin, niiden avulla voimme taata sen, että tutkimus potilaiden hyväksi jatkuu. Me olen täällä puhumassa potilaiden hyödystä mutta eläintutkimuksella on myös eläinlääketieteellisesti erittäin suuri merkitys, koska 90 prosenttia niistä lääkkeistä, joita eläimillä on kehitetty, olivat sellaisia, jotka alun perin kehitettiin ihmisille. Kiitos. Thank you very much. I think all the speakers, I think... Kiitos. Mielestäni kaikki puhujat ovat tuoneet esille sen, minkä sanoin jo alussa, että tässä on olemassa moraalinen dilemma. Meidän on katsottava sitä, mitä direktiivissä on ja katsottava eri kohtia. Hetken kuluttua esitän joitakin ky- kysymyksiä, mutta ensin Greffe Sobaringdorf. Kiitoksia puheenjohtaja. Äsken me keskustelimme uskonnollisten ryhmien edustajien kanssa. Ja he vaativat uskonnonvapautta. Nyt viimeinen puheenvuorokin oli varsin uskonnollinen. Se oikein kaiversi tuolla sisuksiani, koska jos minä en ole potilaiden puolella tai niiden ihmisten puolella, joista kollega tuolla puhui, niin sitten minä olin naivi, enkä eettinen ja en puolusta elämää. No, nyt minulla kyllä asetettiin sellainen painolasti, että yritän päästä siitä eroon. Kaikki, kaikki argumentit, joilla vastustetaan eläinkokeita, niin ne täällä leimataan harkitsemattomiksi. Tätä en voi hyväksyä, kun puhumme tieteen vapaudesta, samoin kun, kun, kun puhumme uskonnonvapaudesta. Meidän on tehtävä työmme täällä kun meillä on se mielipide, eh, tunne, että täytyy vetää rajoja, jotka suojaavat eliöitä, joista me olemme vastuussa. Ja kun täällä sitten sanotaan, että kaikki tämä on ylisääntelyä ja nyt vielä halutaan tehdä lisää sääntelyä, niin silloin kyllä pidän eh, e-, eläinsuojelujärjestön edustajan puheenvuoroa varsin maltillisena. Hän ei sanonut, että eläinkokeet pitäisi kieltää, vaan hän sanoi, että meidän täytyisi määritellä rajat tai meidän täytyisi vähintäänkin keskustella eh, siitä etiikan tarpeesta eläinkokeiden saralla. Ja tietenkin kolme teollisuuden edustajaa, myöskin viimeinen, joka puhui potilaiden puolesta, puhuu myös teollisuuden puolesta ottavat esiin, että heillä on tiettyjä etunäkökohtia. En minä mitenkään vastusta heidän etujaan, mutta jos täällä nyt sanotaan, että jos nyt ei toimita, niin sitten tutkimus siirtyy Amerikkaan, tai kollega, toinen kollega sanoi, että Aasiaan. Monet yrityksistä menevät muutenkin Aasiaan, koska he voivat tuottaa siellä mm, halvemmalla, eikä tämä välttämättä liity sääntöihin ja määräyksiin. Kyllä täällä muutkin lait vaikuttavat tuotannon siirtoon. Ja sitten aikaisemmin puhuimme tappamisesta varsin brutaalisti, mutta nyt puhutaan siitä, että ihan tietoisesti eläimille aiheutetaan kärsimystä, aivan tietoisesti. Niidenhän täytyy kärsiä, jotta niillä voidaan tehdä näitä kokeita. Niiden täytyy kärsiä, että voidaan tehdä kokeita. Minä en halua siitä vetää sitä johtopäätöstä, että näin ei saisi olla mutta meidän täytyy olla tietoisia tästä tosiseikasta. E, ja minua ärsyttää suunnattomasti se, että syytetään niitä, jotka eivät tätä tästä ole tieto, jotka ovat tästä tietoisia, että heitä pidetään naivina, koska isoäiti kuoli syöpään elämä päättyy kuolemaan ennemmin tai myöhemmin. Tämän ei nyt pitäisi kuulostaa kyyniseltä, mutta että siitä sitten vedetään se johtopäätös, että muilla eh, eliöillä voidaan tehdä ihan mitä tahansa, niin on aika vaarallinen johtopäätös. Jos te sanotaan, että pitää löytää kompromissi, niin sitten se, mitä eläinsuojelujärjestön edustaja sanoi, että tässä ei ole kyse joko tai eh, vastakkainasettelusta, vaan siitä, että yritetään katsoa, miten voitaisiin korvata myös kädellisiä. Jos katsomme 10-15 vuotta taaksepäin, niin silloin ei olisi pystytty edes kuvittelemaan niitä korvaavia menetelmiä, joita meillä nyt on käytössämme. Joten kyllähän me olemme jo päässeet eteenpäin täs, tällä saralla. Nyt teollisuuden edustajalle haluaisin sanoa, että tehän ette ö, mitenkään kieltäneet tätä. Tämä puhuu teidän puolestanne. Te sanoitte, että puhutaan tästä. Ja täs, tällä tavoin yritämmekin ö, nyt viedä läpi tätä kuulumista. Ja tietenkin teillä on ö, kaupan kannalta... Ö, etunne katsottavana, eivätkä, se, ja sekin on tärkeää kyllä, mutta minua ärsyttää se, että tässä nyt väitetään, että ne, jotka eläinsuojelunäkökohtia katsovat, ovat naiveja. Pyytäisin, että ette tulevaisuudessa puhu tällä tavoin ainakaan kansanedustajille. German. Kiitos. <clears throat> Jim Alistair. Olemme varmasti kaikki kiitollisia siitä, mitä eri edustajat ovat kertoneet, ja minun teki erittäin suuren vaikutuksen näitä hyvän tekeväisyysjärjestöjä edustava nainen, joka tavallaan sai meidät seisomaan jalat maan pinnalla. Eli to, ymmärtämään sen, mistä tässä on kysymys, jos ajatellaan joskus tällaista absurdia pyrkimystä siihen, että me joudumme sietämättömään tilanteeseensa – ja vaikuttaa siltä, että tämä on tosiaan hyvin usein sellaisen absolutismin eh, ytimessä silloin, kun puhutaan eläinten oikeuksista ja niin edelleen. Ehkä minusta on tullut yhä suvaitsemattomampi, mitä tulee fundamentalistien agendaan, siis ennen kaikkea mitä tulee eläinoikeuslobbareihin, koska mielestäni he ovat menettäneet kaiken suhteellisuuden tajunsa, mitä tähän asiaan tulee. Kukaan ei halua eikä kukaan tue tahallista vahingon tekoa eläimille. Tässähän on pikemmin kysymys aivan päinvastaisesta, mutta meidän on hyväksyttävä puheenjohtaja se tosi seikka, että on olemassa jonkunnäköinen hierarkia, ainakin minulle, joka on otettava huomioon. Ja se, että helpotetaan lääketieteellistä tutkimusta, jotta voitaisiin hienosäätää parantamismenetelmiä silloin, kun kysymys on elämää rajoittavista kroonisista taudeista, niin se on hyvin korkealla tässä hierarkiassa. Enkä sitä millään tavalla halua tässä pyytää anteeksi. Siis toisaalta mitä tulee, siis tulee, on kysymys esimerkiksi näistä kädellisistä apinoista silloin, ja niiden käyttämisestä koeeläiminä. Silloin kun ei ole vaihtoehtoa, niin minä todella hyväksyn sen, että lääketieteellinen tutkimus, jonka on yritettävä kehittää uusia lääkkeitä, parantamismenetelmiä vähentää ihmisen kärsimystä. Jos ei muita menetelmiä ole, niin koeeläinten käyttö ei pelkästään ole sellainen asia, että se on hyväksyttävä, vaan se on myös välttämätön. Ja on erittäin tärkeää, mitä tähän direktiiviin tulee, että tasapaino on oikea. On totta, että meidän on näitä kolmea R, eläinten hyvinvointia kehitettävä, se on aivan oikea tie, mutta emme saa millään tavoin estää tiedon kehittämistä siten, että esimerkiksi kielletään kädellisten apinoiden käyttö tai säädellään, ylisäädellään tutkimusta. Ja sillä tavalla turhautetaan tai saadaan aikaan turhaannosta erittäin kiitettävässä, kiitettävien tutkijoiden kesken. Kun kuuntelen joitakin ihmisiä, niin mietin, että mistä syndroomasta on kysymys silloin, siis silloin kun päätetään esimerkiksi tällaisissa asioissa tehdään päätöksiä ja muissakin, jotka tämän valiokunnan eteen tulevat. Tehkäämme Euroopasta sellainen paikka, että siis e, älkäämme välittäkö siitä, mitä tapahtuu muualla, mutta me kuitenkin sitten e, tämän tutkimuksen ja näiden, e, tämän tutkimuksen ja työn tuloksena tuotetut lääkkeet tuomme tänne. Jos ihmiskunta voi hyväksyä lääkkeet ja erilaiset parannukset erilaisiin tauteihin, niin silloin meidän on oltava valmiita maksamaan myös hinta siten, että suvaitsemme sellaista eläintutkimusta, joka on välttämätön, jotta tähän tavoitteeseen päästään. Esittelijänä puheenjohtaja luotan siihen, että tekin tällä tavalla heijastatte tätä tasapainon, tasapainoa. On olemassa hierarkia ja tehtävä valintoja ja silloin kun näitä valintoja tehdään, niin ei kukaan halua olla kostonhaluinen tai julma, mitä eläimiin tulee, mutta meidän on hyväksyttävä se, että tiettyjä valintoja on tehtävä ja silloin kun valintoja on tehtävä, niin ihmiskunnan suojelu tällaisilta erilaisilta taudeilta ja on sellainen, että kun näitä valintoja tehdään, niin meidän on hyväksyttävä se, että tietyssä määrin koeeläimiä käytetään. Muussa tapauksessa emme olisi siinä, missä olemme nykyään, jossa nykyään on voitettu koko joukko erilaisia sairauksia. Muussa tapauksessa olisimme olleet paljon huonommassa jamassa ja on oltava tosiaan jalat maan pinnalla ja tosiaan tunnustettava nämä realiteetit, vaikka jotkut niistä ovat aika ehkä vastenmielisiä. Tässähän yritän tehdä nimenomaan sen varjoesittelijä on rouva Le François. Olen varjo äh, esittelijä ja siinä mielessä äh, tässä ominaisuudessa haluaisin käyttää puheenvuoron. Ensin haluaisin kiittää asiantuntijoita heidän puheenvuoroistaan, se kaikesta siitä, miten he ovat kertoneet meille ja siitä, millä tavalla meidän pitäisi ymmärtää tai lähestyä tätä direktiiviä. Tässä on kysymys eri toimijoista, on kysymys, mielestäni on, on erittäin tärkeää, että parlamentti omaksuu tasapainoisen ja vastuullisen kannan, mitä koe-eläinten käyttöön tulee. Minä puolustan sellaista tekstiä, jossa tosiaan puolustetaan eläimen hyvinvointia, mutta samalla taataan tutkimukselle mahdollisuus edistyä edelleen. Poliittisena vastuullisena meidän on varmistettava se, että eurooppalaisen tutkimuksen kilpailukyky on optimaalinen niin, että kaikki ne Lissabonin sopimuksessa esitetyt tavoitteet eivät ole pelkästään kuollut kirje ja että sillä tavalla sitten jarrutetaan tutkimusta. Jotkut ovat, kuten jotkut ovat sanoneet, niin meillä ei ole nykyään mitään tapaa ja valitan sitä sivuttaa tai olla käyttämättä eläinkokeita. Valitan sitä, mutta meidän on tietysti taattava eläinten hyvinvointi ja 20 vuoden kokemukset ovat tietysti merkineet sitä, että kaikkea tätä on tarkistettava. Minä olen mielissäni siitä, että nämä kolme R ovat yksi peruspilari tässä tekstissä ja Totta että tehän toitte tämän ennen kaikkea esiin. Siis tässähän on kysymys eläinten käytöstä ja tarkoituks, käyttötarkoituksesta tutkimukseen nimenomaan silloin, kun on kysymys ihmisten terveydestä. Niin kauan kun ei ole täysin toimivia vaihtoehtomenetelmiä, emme voi kieltää e- tiettyjen eläinlajien käyttöä kokeissa. Komissiohan perustelee direktiiviä siten, että se haluaa poistaa jäsenmaiden väliset kilpailuhaitat. Me emme saa kuitenkaan unohtaa sitä, että meidän, me toimimme maailmanlaajuisessa kilpailussa ja Euroopan tutkimuksen täytyy osaltaan kehittyä. Mitä tulee erilaisten hallinnollisten toimien vahvistamiseen, on kysymys siitä, että onko paras mahdollisuus saada aikaan pakottavampi te- teksti, jossa tosiaan lisätään tätä byrokratiaa, joka koskee laboratorioita ja tutkimuslaitoksia. Minulla on oma varaukseni ja olen samaa mieltä tutkijoiden kanssa, jotka pelkäävät sitä, että jotkut, siis, siis jotkut maat, joissa käytetään häikeilemättömiä tutkimustapoja, voivat tästä hyötyä. Vielä kerran ja lopetan sitten, jos tässä vastataan tiettyyn kaikuun joka, tai ääneen, joka nousee suuresta yleisöstä. Haluaisin vastata komissiolle, että tämä on hyvin kaukana eläinten käyttötarkoituksesta, jonka, tarkoitus, joka on, jonka päätarkoitus on nimenomaan edistää tutkimuksen kehitystä. Kiitos sitten herra Kapulas Santos. Eu queria manifestar a minha satisfação por nesta nossa reunião da Comissão de Agricultura. Kiitoksia. Minä haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni siihen, että meidän valiokuntamme tänään tuo esiin julkisesti eh, näkemyksemme, emmekä me puutu ainoastaan poliittisiin ja taloudellisiin kysymyksiin, on aivan selvää, että me nyt käsittelemme myöskin eettisiä kysymyksiä, jotka ovat perua myöskin muista keskusteluista. Emme ole pelkästään etnosentrisiä, vaan olemme myöskin monikulttuurisia lähestymistavassamme emmekä myöskään keskity pelkästään ihmiseen, sen tämä keskustelu on tuonut esiin. Meidän näkökulmamme on hyvin laaja jos näin lyhyesti voidaan se määritellä. Tämä on se näkemys, joka minulle tuli kuunneltuani puhujia. Mm, me varmasti pääsemme mahdollisimman tasapainoiseen lopputulokseen, jotta Toki me pyrimme siihen, että eläinkokeita ei enää tarvitsisi järjestää, mutta meidän, ja meidän täytyy pyrkiä rajoittamaan niitä mahdollisimman suuressa määrin, mutta ymmärrämme, että se on vielä välttämätöntä. Mikäli emme tekisi eläinkokeita, olisimme edelleen kivikaudella. Mutta joka tapauksessa kiitoksia tästä puhe- näistä puheenvuoroista. Kiitos sitten herra Sansanella. Grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia mahdollisuudesta, joka meille on tarjottu täällä näiden kuulemistilaisuuden kautta. Ja olen vakuutunut siitä, että kun te olette Eurogrupin puheenjohtaja, tämän valiokunnan puheenjohtaja ja samalla esittelijä voitte varmasti saada aikaan sellaisen mietinnön, joka on paras yhteenveto ja realistisin näkemys. E, olemme huomanneet, että eläinkokeita ei pystytä tällä hetkellä korvaamaan. Lääketiede ja tiede tarvitsee eläinkokeita, sen on pystyttävä jatkamaan tutkimuksia. Täytyy ottaa huomioon kaikki mm, ennakkoehdot ja varmistettava eläinten hyvinvointi, mutta tänä päivänä ei ole mahdollista kieltää kädellisillä tehtäviä eläinkokeita. Tämän täytyy olla meidän vakuuttunut päätöksemme, emmekä me saa tehdä sitä taloudellista syystä. Me voi sanoa, että jos me emme hyväksy eläinkokeita, niin sitten ne tehdään jossain muualla maailmassa ja me tulemme kärsimään taloudellisesti ja tieteellisesti niin poispäin. Minä en halua, että että asettaudumme taloudellisten syiden määrättäväksi. Meidän täytyy luoda lainsäädäntöä, koska olemme vakuuttuneita siitä, että tänä päivänä ei voida korvata eläinkokeita. Me tiedämme, että lääketiede, e, tietomäärä lisääntyy joka viides vuosi kaksinkertaiseksi ja tämä johtuu siitä, että, että tutkimusta on. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että luotan siihen, että te puheenjohtaja saatte aikaan mietinnön, joka ottaa huomioon tieteen ja tutkimuksen tarpeet ja samalla huomioi eläinten hyvinvoinnin. Kiitoksia. Well, thank you, Mr. Sanzarello. I'm glad you've got such... Kiitos, herra Sanzarello. Olen erittäin iloinen, että luotatte minuun noinkin vankasti. Olemme käyttäneet tai tehneet paljon työtä tämän eteen, ja mitä enemmän asiaan paneutuu, sitä vaikeampi se joltakin osin osoittautuu olevan. Mutta on olemassa tiettyjä kohtia komission suosituksissa, joita on todella vakavasti tutkittavaa, muun muassa ei-ihmisapinoita koskevaa kohtaa kahdeksan <clears throat> ja kymmenen kohtaa, jossa puhutaan F2-eläimistä ja aion ehdottaa, että komissio tekee tässä toteuttavuustutkimuksen, mitä tämän politiikan tehokkuuteen tulee ja kuinka kauan sen käyttöönottoon menisi. Tämä on tärkeää, mitä tulee luokitteluun. Siis ei, tämä ei ole kovin selkeä komission ehdotuksessa. Olemme olleet Sveitsissä katsomassa, mitä sveitsiläiset tekevät, koska heillä on aika hyvä kolmen luokan luokittelujärjestelmä, joka on hyväksytty hyvänä artikla 45. Se on äärimmäisen tärkeä. Haluan todella Ekvanin, Ekvanmin toimialuetta laajentaa. Meidän pitäisi saada aikaan sellainen ratkaisu, että jos vaihtoehtomenetelmiä on, niin niitä käytettäisiin. Siinäpä periaatteet, eikä ole epäilystäkään siitä, että jos itse asiassa katsotaan, mitä on tekeillä tutkimuskeskuksissamme, Älkääkä unohtako sitä, että paljon tutkimusta tapahtuu yliopistoissa. Ja Eurooppa itse asiassa on johtoasemassa tässä pitkälti suuressa osassa tätä tutkimusta ja se on muistettava. Enkä halua, että eläinkokeita tehdään, niin tois, samalla kun en halua eläinkokeita tehtävän, niin en halua poistaa niitä e- Euroopan unionista koska muussa tapauksessa kokeet tapahtuvat huonommissa oloissa ja todella se sitten, mitä siitä kehkeytyy, viime kädessä ei ehkä ole yhtä hyvää. Siis tässä se tasapaino, johon pyrin. Ehdi, yritämme löytää vaihtoehtoja ja meidän on katsottava komission ehdotusta myös, koska joskus komissio puhuu esimerkiksi – julkisesta mielipiteestä ja siitähän voidaan puhua. Ja voidaan esittää tutkimus, jossa kysytään, että uskotteko eläinkokeisiin ja tulos on silloin todennäköisesti kielteinen. Jos kysytään samalla sitten, että hyväksyttekö eläinkokeet, jos ne johtavat siihen, että saadaan aikaan sellaisia lääkkeitä, joilla voidaan vähentää sairauksia, parantaa niitä, niin varmasti sanotaan kyllä siihenkin. Ja siksi meidän on tosiaan mietintöön saatava aikaan tämä tasapaino. Ja voin vakuuttaa teille, että me katsomme kaikkia näitä asioita. Kysymys, jonka haluan esittää kaikille asiantuntijoillemme. Herra Mattfield, te puhuitte siitä, että on paljon byrokratiaa. Kysymys on se, että onko tämä, siitä onko tämä kallista, välttämätöntä byrokratiaa vai sellaista byrokratiaa, joka itse asiassa estää hyvää järjestelmää. Jos vastaus on tämän, jos kysymys on kolmannesta vaihtoehdosta, niin olen erittäin valmis tutkimaan niitä ajatuksia, joita teillä on. Ja kaikille teille esitettävä kysymys on se, että millä tavalla voidaan varmistaa se, että vaihtoehtoja käytetään, että varmistetaan tosiaan se, että vaihtoehtoja käytetään, ettei sille aseteta esteitä. Miten me voimme menestyksekkäästi jakaa tietoa, koska tämä on sellainen asia, jossa minulla varmasti on vaikeuksia teollisuuden kanssa. Siis tässä on kysymys sen tekijänoikeuksista ja ei haluta jakaa tätä tietoa, mutta mitä eläinten hyvinvointiin tulee, niin se ei ole mitenkään hyödyllistä, jos kaikkea tätä testausta kolminkertaistetaan tarpeetta. Siis aiotteko aidosti jakaa tietoa? Se nimittäin meitä tämän argumentin toisella puolella huolestuttaa. Jos hyväksytään eläinkokeet ihmisten, ihmistautien parantamiseksi, siis sitä en hy- hyväksy, että se kaksinkertaistetaan, jotta voitaisiin sillä tavoin suojata tiettyjen yritysten tekijän oikeuksia. Tässä eri avaintekijät ja yritän jongleerata kaikkien näiden pallojen kanssa ja yritän saada aikaan sellaisen mietinnön, joka viime kädessä saa tuen. Uskon, että moraalisesti olen saanut tämän kaiken oikein. Siis poli- en ole sellainen poliitikko, joka aina kärsii tällaista moraalista dilemmoista, mutta tässä asiassa minulla on aivan aito moraalinen dilemma ja siksi haluan kiittää kaikkia teitä. Meillä on vajaat 20 minuuttia itse asiassa ei enää. Äh, voisitte käyttää neljä minuuttia itse kukin ja sen jälkeen voisimme päättää. Joten herra Mattiin, haluatteko te ensiksi käyttää puheenvuoron? Thank you, Mr. Chairman. Yes, indeed. Um, I must say to begin... Arvoisa puheenjohtaja, aluksi minun on todettava, että on ollut hyvin toiveita herättävää kuulla teidän näkemyksiänne. Minä olen 20 vuotta työskennellyt tällä alalla ja toki sydän ja järki ovat tässä jakautuneet kahtia, ymmärrän sen hyvin. Me haluamme tutkia ja myöskin suojella eläimiä ja joissain tapauksissa ö, syntyy sovittamattomia ristiriitoja näiden pyrkimysten välillä. Me tarvitsemme hyvää sääntelyä. Ja tästä kaikki tieteen harjoittajat ovat samaa mieltä. Yleisöllä on oikeus tietää, mitä me teemme, ja myöskin näiden huolenaiheiden tulee heijastua lainsäädännössä. Miten me voisimme yltää tähän? te kysyitte tästä byrokratian lisääntymisestä ja siitä, missä vaiheessa sääntely alkaa haitata tutkimusta. On aivan selvää, että sääntely tuo mukanaan tiettyjä viivästymisiä. Se on hinta, joka siitä on maksettava, mutta on kuitenkin pohdittava, onko hinta oikeudenmukainen. 86 tämä tulkittiin hyvin eri tavalla. Iso-Britannia oli yksi harvoista maista, joissa saatiin aikaan tämä kaksijakoinen järjestelmä tai kolmitasoinen valvontajärjestelmä. Kaikki tieteenharjoittajat eivät ole tämän ajatuksen takana edelleenkään. Isossa Britanniassa me olemme hyvin tietoisia tästä ja olemme pitäneet edustajan huoneessa kuulemistilaisuuksia, koska prosessi lisenssin saamiseksi eläintutkimusta varten on hyvin pitkällinen prosessi. Me tiedämme tämän siitä huolimatta, on saatu aikaan uusia tutkimustuloksia ja saavutuksia, ja on tieteentekijöitä, jotka ovat sitä mieltä, että tulokset ovat loistavia. Mitä tutkimuksia on tehtävä tämän tiedon saamiseksi? Ja sitten toisaalta, jos halutaan vaihtaa näitä lupia, lisenssejä on odotettava neljä kuukautta vai matkustaako Kaliforniaan ja saa tämän luvan muutamassa päivässä, reilussa viikossa. Eli joskus ää, asetusten soveltaminen voi olla tehotonta tai hankalaa, ja tämä voi vaikuttaa haitallisesti eurooppalaiseen tieteeseen. Sitten nämä kontrollitasot. Totta kai me haluamme hyvää säädöspolitiikkaa. Ja huolimatta siitä, että joitain syytetään julmuuksista, eh, heidän omatuntonsa on puhdas, koska he tietävät toimivansa eh, säädösten mukaisesti ja eläinten hyvinvointia huomioiden. Olen eh, kysyte, kysyttiin myöskin tästä tietojen jaosta, tietojen vaihdosta. Totta kai me pyrimme vaihtamaan tietoa myöskin vaihtoehtoisista mahdollisuuksista. Me haluamme kaikki soveltaa menetelmiä, jotka eivät aiheuta stressiä eläimille. Ja jos voitaisiin tehdä kokeita ilman eläimiä, niin aina parempi mutta järjestelmät, joilla voimme vaihtaa tehokkaasti tietoa keskenämme konferenssien välityksellä, julkaisujen välityksellä, niin totta kai sekin vaatii vielä parantamista ja tehostamista, mutta mekin pyrimme oppimaan. Doctor, the... Kiitos. Sitten tohtori Philippe de Thieu. Could I will answer uh, in... Kuten sanoin, niin aion vastata. Bureaucracy. Yeah. Aion vastata englanniksi kun on kyse byrokratiasta, niin me kyllä kannatamme lainsäädäntöä. Olemme sitä mieltä, että 86 direktiivi ja jotkut ehdotukset ovat nykyisessä uudistuksessa edistävät sitä, mitä me kaikki haluamme, nimittäin eläinten suojelua ja näitä kolmea R. Me haluamme tehdä tämän kunnolla ja se, mitä me kritisoimme tähän hetkisessä direktiivissä, tämänhetkisessä direktiivin muodossa on se, että lisätään lainsäädäntöä jo olemassa olevan lainsäädännön päälle. Miksi meillä pitää olla vuosittaista ja laista lainsäädännön tarkistusta, kun muu lainsäädäntö on osoittanut kaksi tai kolmen vuoden arviointiväli on ihan riittävä hyvän lainsäädäntötason varmistamiseksi. Ja kun puhutaan hankkeiden yhteenvedosta, joka julkaistaisiin, kun se ei ole pelkästään mistään arkaluontoisista tiedoista, vaan myöskin työntekijöiden suojelusta. Jos katsomme, mitä on tapahtunut esimerkiksi Saksassa, jossa kemistejä on ovat eläinsuojelijat vainonneet vain, koska heidän nimensä ovat olleet mukana kemikaalin patenttihakemuksessa. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun on kyse eh, julkisesti eh, käytettävissä olevasta tiedosta eh, niistä hankkeista, joita me teemme. Tämä on sitä, mitä yritin tässä sanoa. Ymmärrän täysin huolenaiheen. Ajatellaan, että teollisuus on tässä salaileva ja saa tästä kilpailuetua. Mielestäni me olemme parantuneet tässä asiassa vuosien varrella. Katsokaapa esimerkiksi innovatiivista lääkealoitetta, joka on suuri hanke, joka Euroopan yhteiset aloittivat. Yritykset täysin osallistuvat siihen, mitä tulee tehokkuuteen. Esimerkiksi tutkitaan kipua, Alzheimerin tautia. On hyvin paljon tiedonvaihtoa, jonka tavoitteena on loppujen lopuksi ihmisten terveyden parantaminen, mutta myös eläinten kärsimysten vähentäminen. Ohjelma kuudessa meillä oli Pretox, meillä oli yritimme varmistaa erilaisten mallien tehokkuuden. Meillä on uusia muita järjestöjä. Uudistamme suuntaviivoja, vaihdamme tietoja yritysten välille, teemme validointihankkeita ECFAMissa. Me olemme olleet monissa hankkeissa, olemme monissa hankkeissa mukana, joiden tavoitteena on vähentää eläinkokeita, eläinten käyttöä joten kyllä on aina aloja, joissa meidän on pidettävä kiinni kilpailukyvystämme ja turvallisuus on yksi sellainen, jossa me kuitenkin voimme vaihtaa tietoja vaarantamatta kilpailuetuamme. Ja sitten viimeisenä 20 sekunnin aikana haluaisin nopeasti vielä palata siihen, mitä sanoin Vertekistä, että se lähtee Euroopasta. Yrityksemme käyttää noudattaa samoja lakeja, joita kaikki muutkin yritykset maailmassa käyttävät. On maita, jotka sanovat, että ne pystyvät takaamaan meille F2 eh, kädellisiä. Me olemme sitä mieltä, että niillä on vielä takuita, mitä tulee seurattavuuteen ja näiden eläinten laatuun. vaan pitkän tähtäimen tavoite ja me kritisoimme sitä tosi seikkaa, että tässä on määräaika asetettu. Meidän mielestäni tämän pitää olla pitkän aikavälin tavoite, joka on saavutettava. Kiitoksia. Ähm. Kiitos. Rova Hawkins, Penny. As well. Myös tohtori Hawkins. Ensiksi haluaisin vastata kommentteihin, jotka herra Alistair esitti, koska aika paljon järkytyin siitä, mitä hänen analyysistään ei koskaan minua ole syytetty siitä, että olisin jonkunlainen absolutisti tai fundamentalisti. Ja itse asiassa nautin luottamusta, enkä sanonut siitä, että mitään pitäisi kautta linjan kieltää. No itse asiassa tämä johdattelee kysymykseenne. Sanoin itse asiassa, että olemme sitä mieltä, että on hyvä, että rajoitetaan ei-ihmisapioiden käyttöä. Siis jotkut ovat, se on Siis me haluamme, että olisi korkean tason strategia, jolla voitaisiin näiden apinoiden käyttöä käyttö lopettaa ja olisimme valmiita osallistumaan tutkimukseen, jossa kysytään F2, puhutaan F2. Olemme kuulleet kaiken näköisiä asioita. Jotkut ovat sanoneet, että jos tämä uusi direktiivi tulee, niin silloin kaikki eläintutkimus päättyy Euroopassa. Ei tietenkään, vaan itse asiassa tunnistetaan eettinen dilemma, joka liittyy eläinten käyttöön. Me olemme kaikki ihmisiä, meillä on perheet, olemme kaikki tietoisia ihmistä, jotka kärsivät hirveästi ja ihmiset, äh, eläimet tietysti kärsivät kokeissa. Se on siksi, siksi se on dilemma, varsinainen dilemma. Siis Täytyy olla kunnon vankka tieteellinen perusta, joka perustelee näiden eläinten käytön ja sitä ei nykyään ole. Ja mitä tulee kolmea R koskevaan vaatimukseen, niin se edesauttaa tätä, eikä siinä ole mitään väärää. Meillä on yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä siellä, tämä on täysin kilpailukykyistä ja joskus tosiaan me voitamme siinä ajassa, mitä vaaditaan ennen kuin tuotantolisenssi saadaan. Useinhan kysymys on itse asiassa tieteestä, joka ei ole tarpeeksi ollut yhteydessä kommunikoinut. Joskus on tieto tai jätetty jonnekin pöytälaatikkoon viikoiksi. Se on realistisempi skenaario ja siksi meidän kaikkien on muistettava se, että ne, jotka ovat huolissaan hyvästä syystä eläinkokeesta, siis eläinkokeet eivät pääty, olisi hyvin naivia kuvitella, että vaadimme kieltoa. En, <clears throat> koska, siis lukuun ottamatta selvästi esimerkiksi kosmeettisiin tarkoituksiin käytettyjä koe, e, eläinkokeita. Tässähän on kysymys siitä, millä tavalla me käsittelemme tätä dilemmaa ja kommunikoimme toinen toistemme kanssa. Mitä tiedon jakamiseen tulee hyvin nopeasti, Eurogroup on sitä mieltä, että on tärkeää tosiaan ekvamia vahvistaa, koska ekvamia ilman ei ole minkälaista yhtenäisyyttä silloin, kun esimerkiksi on eri vaihtoehtojen valintoinnista kysymys. Siis on kysymys siis tosiaan toksikologiasta, validaatiosta ja niin edelleen. Silloin on tärkeää, että uusia teknologioita tosiaan kunnolla tutkitaan. Kiitos. En ole sitä mieltä, että Jim Allister varmasti teihin suoranaisesti hyökkäsi, joten ei sitä pitäisi ottaa niin henkilökohtaisesti. No sen saatte selvittää keskenänne myöhemmin. Minä vastasin puhujan kommenttiin, että hän halusi täydellisen äh, ihmisapinakielon ja että kädellisten käyttö pitäisi asteittain lopettaa. Ne olivat hänen sanansa. En halua tässä puuttua keskusteluunne hyvin nopeasti. Absolute ban on great. Tässä on kyllä ero, jos vaaditaan lopullista ihmisapinoiden käytön lopettamista. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on jo vapaaehtoinen tällainen kielto, ja, eikä ole mitään huonoa siinä, että pyydetään asteittaista e, kädellisten käytön lopettamista. Monet tutkijat haluavat aivan samaa. Hyvä, tuskin tätä keskustelua on syytä jatkaa sen pitemmin. Sitten Rova Petit Siemen. Like Dr. Hawkins. Kiitoksia. Kuten tohtori Hawkins, minäkin haluaisin 10-15 sekuntia palata kommenttiin, joka minulle tehtiin. Minä puhuin naiviudesta ja sanoin sen, jotta minäkin sanoisin, että älkää tehkö eläinkokeita se on huono asia, mutta en kääntäisi selkääni kärsimykselle, koska en, minulla ei ole vaihtoehtoa eläinkokeille. Ehkä voisin ottaa sen kannan, että en söisi sitä, enkä metsästäisi eläintä, mutta ö, käyttäisin sitä eläinkokeisiin, jos minun täytyy sitä on olisin henkilökohtainen kannanotto. Sitten mitä tulee byrokratiaan, minä, ö, sanottiin, että minä puhun teollisuuden puolesta. Minä puhun sen teollisuuden puolesta, jota maksavat sairaat ihmiset, ja, jonka tutkimusta harjoitetaan sairaiden ihmisten puolesta. Me, byrokratian on täytyy olla tarpeellista ja se ei saa olla liian... Ku- kallista ja se ei saa estää hyvää järjestelmää. Miten me voimme varmistaa, että vaihtoehtoja käytetään, että niille käytölle ei ole esteitä? On tärkeää, että teemme yhteistyötä äh, lainsäädäntäjien kanssa, voidaksemme varmistaa, että validoidut vaihtoehdot, äh, että niissä tulee standardeja tietyillä aloilla. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset kolmen R suhteen tekevät erinomaista työtä. Hallitus ja ähm, vapaaehtoisjärjestöt teke, tukevat niitä. Vapaaehtoisjärjestöjen täytyy tutkia äh, sairauksia, mutta äh, niiden täytyy myös kerätä tietoa vaihtoehdoista. Äh, tässä on todellista ja jännitteitä, koska jos annat vapaaehtoisjärjestölle rahaa ja vaadit, että ne tutkivat sy- sydäntauteja, niin ne voi, voi käyttää sitä vaihtoehtoisten koemuotojen löytämiseen. Sitten tiedosta. Tieteellisessä yhteisöissä on jännitteitä sen välillä, että ei tehdä kaksinkertaista työtä. Me olemme erittäin kiinnostuneita sektorilla systemaattisten arvioiden, systemaattista arvioista eläinkokeista. Tämä tarkoittaa, että tutkitaan, mitä on löydetty ennen kuin tehdään kliinisiä kokeita. Kun tutkitaan siitä, voitaisiinko tehdä tällaisia systemaattisia arvioita eläinkokeista. Se ei tarkoita, että me haluaisimme pysäyttää tai hidastaa tutkimusta, mutta olemme kiinnostuneita siitä, että varmistetaan, että joka vaiheessa kaikki relevantti tieto on kerätty, analysoitu, jotta pystyt, pysäytettäisiin mahdolliset kaksinkertaiset kokeet ja nopeutetaan sitä tutkimusta, jota meidän järjestömme tukevat. Kiitos. Mielestäni tämä keskustelu tänään iltapäivällä on ollut erittäin hyvä ja haluaisin kiittää kaikkia teitä tosiaan mielipiteistä ja puheenvuoroistanne. Kuten sanoin, niin me saamme tämän kokoon, tämän mietinnön, siis se on hyvää vauhtia kehkeytymässä. Koko joukko tarkistuksia varmasti tulee ja aion Strasbourgissa esittää mietintöluonnoksen 9. maaliskuuta ja sen jälkeen sitten meillä on pari päivää aikaa tehdä tarkistuksia, koska siis komission ehdotustahan tässä, siihen esitetään tarkistuksia eikä välttämättä omaa mietintööni. Siis mietintöni tekee tämän, siis siinä on kysymys tarkistussarjasta komission ehdotukseen. Olemme tosiaan yrittäneet kattaa laajan alueen saadaksemme nämä tarkistukset kokoon ja sitten esittelijänä joko hyväksyn esitetyt tarkistukset tai en. Haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette tulleet tänne tänään iltapäivällä. Tämä edistää tasapainoista keskustelua ja edistää meidän äh, asian kehittymistä. Mitä koe eläinkokeisiin tulee siten, että otetaan huomioon eläinten hyvinvointi, jotta voisimme tehdä tutkimusta ja samalla sitten kuitenkin etsiä vaihtoehtoja. Vaikka on teollisuuden ja akateemisen maailman ja eläinsuojelujärjestöjen välillä eroja, niin on myös hyvin pitkälti yhteneväisyyksiä ja toivon, että tämä näkyy myös tästä mietinnöstä ja että saan sen taakse hyvän enemmistön, koska muussa tapauksessa se kaatuu neuvostossa. Kiitos kaikille, kiitos edustajille, kiitos varjoedustajille samoin. Tää